is also bonjour. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. No niin, aloitetaanpa sitten kokouksemme. Nuorisokuuleminen. Se on myös suoratoistona kuultavissa verkossa Euroopan parlamentin kotisivulla, mutta myös tapahtuman omilla yhteisösivuilla, EYE-tapahtumasivuilla. Nuoret kaikkialta Euroopasta seuraavat meitä. Voitte vähän hymyilläkin siis. Ja myös missä halutaan, että te reaaliajassa reagoidet, kun meillä on tällainen hashtag. Eli hashtag sitten, jos jotain haluatte tehdä, EYE 2018 se on tuolla salin näytölläkin esillä. Ja kuten tiedät, Euroopan parlamentti järjestää tämän EU-tapahtuman Strasbourgissa. Näin on ollut jo vuoden 2014 jälkeen ja siinä on ollut oli innokasta väkeä mukana. 9000 nuorta kaiken kaikkiaan. Jotkut Euroopan jäsen, parlamentin jäsenet ovat myös, myös slammin, tanssi. Siinä on erilaisia rap-esittäjiä vastakkain. Minä olin siellä rappaamassa, eli osallistun tapahtumaan. Hämmästynyt, miten virkistäviä ajatuksia siellä kuultiin, hyvin myönteisiä ajatuksia ja sanoisin jopa, jopa suunnaten katseet tulevaisuuteen. Eli nuoret voivat saada aikaan muutokseen. Olen, olen aivan vakuuttunut että heidän toimillaan täytyy olla vaikutus myös Euroopan parlamentin toimiin. Ja nimenomaan, että saadaan aikaan tulevaisuudessa eurooppalaisempaa demokratiaa, dynaamisempaa Eurooppaa ja demokratiaa. Sitähän me tarvitsemme Euroopassa. Niin, että voidaan poliittisestikin jotain seurantaa saada aikaan tuolle tapahtumalle. Puhemies on päättänyt, että tapahtuman johtopäätökset tulisivat keskustelun aiheeksi meidän toimielimissämme. Asianomaisissa valiokunnissa, nyt on kyse liikennevaliokunnassa, matkailuvaliokunnassa, eli tämän keskustelun tarkoituksena on, ja nyt suunnataan katseni teihin. Me aiomme myös kuunnella teitä jopa, teidän ehdotuksianne tulevaisuutta varten. Emme pelkästään kuuntele nuorisoa. On tarkoitus käydä keskusteluakin teidän kanssanne, että voitaisiin vähän ymmärtää, mitkä ovat teidän odotuksenne meille. Mitä te haluatte Euroopan toimielimiltä? Ja tämän kolmannen kerran jälkeen voidaan sitten jatkaa. Tässä on kolme ehdotusta. Voidaan ehkä vähän uneksiakin, vähän jo painostan teitä tässä. Ehkä syytä on vähän unelmoida ja me kuuntelemme teidän murheitanne, odotuksianne. Ja ja tässä teidän on myös vakuuteltava meidät omista ajatuksistanne. Täytyy myös vaikuutella näissä aiheissa, liikennevaliokunnassa siis. Te puhutte ajatuksistanne, strategioistanne, jotta voidaan saada aikaan uutta liikkuvuutta tulevaisuudessa, innovoivaa ja kestävää liikennettä. Ilmastonmuutoshan on yksi painopiste, eikö vain? No en tiedä, onko se teille mutta kuitenkin tarvitaan liikkuvuutta, joka olisi kaikille tarjolla huomispäivänä. Eli täällä on kolme nuorta puhujaa, ja he ovat näitä ajatusten antajia. Ja Euroopan parlamentin jäsenet puolestaan tarttuvat näihin ajatuksiin. Eli pitämättä puhetta ensimmäisenä Philip Foss. Philip, 29-vuotias olet saksalainen. Erinomaista. Kyllä vain, pitää paikkansa. Sitten seuraavaksi Pelomi Fadar, miten? Fadar Ray. Minä kun olen ranskalainen, 23-vuotias, vielä nuorempi kuin te siinä vieressä. Te olette espanjalainen Nigeriasta peräisin. Eeva Günther, vielä nuorempi. hän on vain 22-vuotias. Ja Saksassa tekin tulette. Valiokunnan puheenjohtajana, valiokunnankin nimissä toivotan teidät tervetulleiksi valiokuntaamme. Tervetuloa. Valitettavasti meillä on kovin vähän aikaa tätä kuulemista varten, mutta jokainen saa pari minuuttia ja sitten puheenvuoron saavat meidän eri parlamentin jäsenemme. Ja ehkä, ehkä voidaan tässä vähän horjutella teidän ajatuksianne. Ja Filip Foss ensin te, kaksi minuuttia. Panen kellon käyntiin. Oletko valmis? No niin, tulkit ihan rauhassa. C'est bon? <laughs> Allez, on y va. Thanks, Karin. Uh, thanks for having Kiitoksia Karin, kiitos, että saimme tulla kokoukseen. Ensinnäkin toteaisin, että olin pettynyt siihen, että täällä on kertakäyttöisiä muovipulloja nenäinikin edessä, mutta se sikseen. Aiheeni liittyy liikennealan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja EUn päästökauppajärjestelmän liittymiseen. Liikennealalla ilmastotavoitteiden toteuttaminen on hankala tämän suuren este. Sähköautoja säännellään EU-tasolla hiilidioksidirajoitteita on asetettu, mutta nämä eivät riitä. Nyt pitäisi dramaattisella tavalla pystyä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja päästä täysin hiilettömään tilanteeseen vuoteen 2050 mennessä liikennealalla. Tähän tarvitaan lisää toimia. Siksi peräänkuulutan sitä, että liikennesektori saataisiin EUn päästökauppajärjestelmään mukaan niin, että tästä syntyisi myöskin avoin järjestelmä. EU ETS mahdollistaisi rajoittamisen hiilidioksipäästöjen osalta ja se teknolo- pitäisi olla teknologisesti neutraalia. Päästöjä tulee sinne, missä se on halvinta. Hintasignaali ETS saattaa johtaa mer- merkittävään hiilidioksipäästöjen vähentämiseen liikennealalla ja myöskin johtaisi siihen, että polttoainetalous autoissa paranisi ja siirryttäisiin eri liikennemuotoihin. Eli liikenneala pitäisi saada mukaan ETS-päästökauppajärjestelmän. Alaa pitäisi säännellä alhaalta ylöspäin niin, että polttoaineen toimittajat olisi merkittävässä asemassa. Kustannukset voitaisiin siirtää kuluttajalle. Tämä mahdollistaisi sen, että näitä päästölupia voitaisiin myydä huutokaupassa sen sijaan, annettaisiin ilmaiseksi. Puoli avoin järjestelmä varmistaisi sen, että päästöjä vähennetään liikennealalla toden teolla eikä niinkään muilla sektoreilla. Tämä rajoittaisi liikennesektoria ostamasta päästölupia muilta sektoreilta, eli tässä olisi sektorikohtaiset tavoitteet selkeästi. EU-ETS voisi merkittävällä tavalla auttaa vähentämään päästöjä antamalla kannustimia yrityksille, jotta ne kest, ke, satsaisivat kestävään teknologian. EUn ilmastotavoitteisiin päästäisiin samalla ilmanlaatu parantuisi ja kaupungissa ilmanlaatukin paranisi. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia Philip Foss tästä toiveesta ja seuraavaksi kahden minuutin Eva Günther. Olkaapa hyvä. Thank you. Um, I'll speak in German. Kiitoksia, puhun saksaa. Ajatus, jonka haluan tänään teille esitellä, on ehkä idealistinen mutta se on kuiten, ja tekninen, mutta se on kuitenkin täytäntöön pantavissa. Kysymys on julkista lähiliikenteestä Euroopan unionin kaupungista, jonka pitäisi ehdottomasti olla maksutonta. Yksikään niistä ajatuksista, joita esitettiin kaupunkiliikenteestä AI-konferenssin aikana, ei saanut niin paljon huomiota osakseen, ja mikä on niin suhteellisen helposti täytäntöön pantava, kuin tämä idea, joka nimenomaan ottaa esille näkökohdat eurooppalaisen nuorison näkökulmasta. Jotkut eurooppalaiset kaupungit ovat jo täytäntöönpanneet tämän esimerkin, josta kaikkein kuuluisin esimerkki on ehkä Tallinna Virossa. Hyvin muus, monet muut paikatkin ovat tarjonneet opiskelijoille ja harjoittelijoille edullisempia julkisen liikenteen lippuja. Mutta mitä sitten tavalliset palkansaajat, jotka usein saavat hyvin matalaa palkkaa, mitä he, mikä heidän tilanteensa on? Vapaa julkinen liikenne olisi tärkeä menettely, jonka avulla voitaisiin estää sosiaalista, eh, sosiaalisen elämän eriytymistä. Ja on erittäin tärkeää, että eh, julkinen liikenne kasvaisi, koska esimerkiksi pyöräilijöillä tilanne on erittäin vaarallinen ja tässä puhun jopa ihan omasta kokemuksestani. Kun katsotaan täytäntöönpanoa, on tärkeää, että EU saisi aikaan yhteisen viranomaistason toimintasuunnitelman. EU-direktiivin pohjalta voitaisiin asettaa tavoitteet ja luoda tällaista julkista liikennettä EU-kaupunkeihin niin, että se olisi maksutonta. Kaikkein suurin ongelma, joka tässä suhteessa syntyy, on, että meidän täytyy tietysti löytää sille riittävä rahoitus. Kaupungit, jossa nyt jo ilman EU-apua on saatu aikaiseksi maksutonta liikennettä, voisivat sitten muiden mukana saada hyvää rahoitusta tälle toiminnalle. Esimerkiksi Tallinnassa on käytetty verotuloja tämän liikenteen rahoittamiseen. Maksuton julkinen lähiliikenne olisi tärkeä kaikille EU-kansalaisille. Näin voitaisiin myös saada hyvää mainosta itse EUlle. Kun tarkastellaan kaupungistumista, eli ihmisten liikkumista ja heidän elämäänsä, niin tämä on erittäin tärkeä kaikille ihmisille riippumatta heidän taustastaan, sillä raitiovaunussahan kaikki ovat tasa-arvoisia. Kiitoksia kovasti. Ja vielä Filippov saa uudestaan puheenvuoron. Oui, parce fait, je vous Nimittäin selitän kullakin on kaksi puheenvuoroa. Kaksi ajatusta. Keskustella ja sitten palataan asiaan. Kunkin idean kanssa. Filip, sen jälkeen se on yli ja ohi. Yes. Kiitoksia, varmaan ymmärsin mitä halusitte sanoa. Toinen ajatukseni koskee sitä, että otetaan käyttöön tällaiset älypyörät julkisen liikenteeseen autojen ja ajoneuvojen Yhteiskäyttö on erittäin tärkeää. Yksityisesti omistetut perinteiset ajoneuvot ovat usein kaupunkiliikenteessä kaikkein suurin ryhmittymä. Se aiheuttaa paljon ongelmia, ilmaston saastuminen, ilmansaastuminen, ilmastonmuutokset. Tästä syystä tällaiset älypyörät ovat tärkeitä. Ne ovat periaatteessa sähköpyöriä, jotka kykenevät varastoimaan sen energian, mitä syntyy, kun poljetaan, ja sitten antamaan sen energian takaisin, kun poljetaan ylämäkeen. Sitä ei tarvitse kuitenkaan syöttää takaisin verkkoon, koska akku latautuu samalla kun pyörä ajetaan. Näin niillä voi korvata auton kaupunkimatkoilla. Ne mm, eivät tuota läskään niin paljon kasvihuonekaasuja kuin autot. Ne eivät vie niin paljon tilaa ja yleisesti ottaen no, nostavat ihmisten kuntoa. Älypyörien määrän lisääminen on tärkeää ja EUn, jotta näin voitaisiin tehdä, pitäisi Lopeta kaikki rahoitus, joka johtaa hiilijalanjälken lisääntymiseen liikenteessä. Toiseksi sen pitäisi lisätä investointeja älypyöräteknologiaan ja pyöräteihin ja siltoihin. Kolmanneksi sen tulisi tehdä yhteistyötä kaupunkien kanssa, jotta luotaisiin kannustimia, jotta nämä voitaisiin seurata niiden esimerkkejä, jotka ovat olleet tässä suhteessa erittäin esimerkillisiä, kuten Kööpenhamina. Autotiet tulisi korvata pyöräteillä ja varsinkin ruuhka-aikoina pitäisi antaa etusia pyörille. Älypyöräily on vaihtoehto autoilulle, varsinkin ruuhka-aikoina, ja näin voitaisiin parantaa myös dramaattisesti elämänlaatua ja ilmanlaatua ja pitkän aikavälin ö, ähm, ilmaston tavoitteisiinkin päästäisiin tällä tavalla. Merci Kiitos kovasti näistä ajatuksista puheenvuoroista ja sitten keskustelu Finn van den Kampin kanssa kansanpuolueen ryhmästä ja koordinaattorikin. Olkaa hyvä, Van ähm, de Kamp. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon. Siusin Eeva Kyntterin puheenvuoroa. Tän odotan esimerkkiä puhun omaa äidinkieltäni. odotan kuitenkin, että kaikki saavat kuuloket ensin päähän. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin onnitella näitä kolmea ajattelijaa, on hieno asia, että täällä Euroopan parlamentissa on myöskin ihan oikeitakin ihmisiä joskus vieraana. Ja oikeita ihmisiä on oikeita ajatuksia, eikä pelkästään kuplassa eläviä ihmisiä. Kuplassa eläminen on kovin tarttuvaa laatua. Ensinnäkin Philip Vossin puheenvuoron. Oletteko sukua Axel Fossille sattumoisin vai onko sattumalta, sattumalta olette tällä paikalla, koska meillä on jäsen nimeltä Axel Foss? No, leikkisikseen. Mikä minua tässä askarruttaa on se, miksi te jatkuvasti haluatte rangaista? Eikö olisi parempi pikemminkin sanoa, että haluamme, että kaupungissa, puhun siis kaupunkiliikenteestä, että sisä, kaupungissa halutaan vähemmän päästöjä ja halutaan sähkön käyttöön. Te pikemminkin haluatte rangaista. Te sanotte, että olisi eurooppalaisessa päästökauppajärjestelmässä ja muuassakin voitaisiin toimia, mutta hyvin moni ihminen tarvitsee autoja, viljelijät, leipurit, kaikenlaiset ihmiset tarvitsevat autoa, joten miksi heitä pitäisi rangaista? Toinen kysymys te- teille liittyy rajoihin. Kaikki on e ulkopuolella. Mitä tehdään näille kaikille ihmisille? ihmiset, jotka tulevat Serbiasta, Unkarin esimerkiksi, tai Ukrainasta tulee ihmisiä Puolaan, voivat, heidän voida vapaasti liikkua paikasta toiseen vai miten suhtaudutte tähän? Ja sitten kysymyksiä Eevalle. Tietystikin olen konservatiivi puolueen jäsen. Tämä oli loistava idea, mikä te esititte, mutta kuka sen kaiken maksaisi? Pitäisikö sakottaa auton käytöstä, verottaa auton käyttöä, mutta jonkun pitäisi kuitenkin maksaa viulut. Ja suoraan sanottuna Euroopassa on kaupunkia, jotka ovat pistäneet ajatuksia täytäntöön. Te, te mainitsitte itse Tallinnan. Joissakin kaupungeissa on todellakin parempi tarjota ilmainen lähiliikenne sen sijaan, että koko kaupunki saastuisi polttomoottoriautojen vuoksi. Filip halusi rangaista ja Eeva puolestaan halusi antaa kaiken ilmaiseksi. Ja minun on hieman vaikea niillä tätäkin. Kiitos paljon. Kiitos, herra Vinfanikka. van de Rouva Ruverdalon. Oui, alors. Niin, ensinnäkin kiitos kovasti keskustelemaan näistä mielenkiintoista aiheista. Minä huomaan, että nämä kolme ensimmäistä puheenvuoroa liittyvät siihen merkitykseen, joka liikenteellä voi olla ilmastonmuutoksen yhteydessä, mitä voitaisiin tehdä niin, että enemmän liikkuvuutta, ainakin sitä me ajamme tässä valiokunnassa, mutta liikkuvuutta, joka suojelisi paremmin ympäristöä, hengittämämme ilmaa, joka olisi myös kaikille tarjolla. Ja meillä on todellinen huoli olemassa tänä päivänä ja sitä me työstämme paljon tässä valiokunnassa. Nimittäin alueellinen jakolinja on niitä, jotka pystyvät liikkumaan, joilla on valinnanmahdollisuus, julkinen liikenne, joka ei ole kovin kallista, tai sitten ne, joilla ei ole mitään valintaa, jotta joutua turvatun omaan autoonsa ja kun ei muuta valintaa ole kuin turvatun omaan autoonsa, niin se saastuttaa paljon, koska on kyse vanhoista ajoneuvoista. Ää, äh, tästä käydään kovaa keskustelua Ranskassakin, en tiedä jos olette seuranneet uutisia, niin, niin, niin, niin nämä äh, keltaiset liivit ovat olleet otsikoissa. Ja meidän täytyy tehdä totta kai ehdotuksia, eikä se koske ranskalaisia pelkästään, vaan ylipäätään Euroopan kansalaisia että saadaan puhtaampaa liikkuvuutta, jota olisi tarjolla kaikille. Eli kysymys siitä, miten saadaan ETSn eh, e piirissä jotain erotuksia tai maksutonta joukkoliikennettä, mutta sitten täytyy kysyä, jos ei ole kaikilla mahdollista käyttää joukkoliikennettä. Eli pitäisi jotenkin saattaa yhteen nämä tavoitteet. Ja mitä erotuksia minä nyt olen Totta kai tämä koski kaupunkia ja varsinkin rikkaita ja Totta kai on tietenkin sellaisia paikallisviranomaisia, jotka voivat tarjota maksunta joukkoliikennettä, mutta on paljon muita kaupunkia, jotka eivät sitä voi tarjota. Jos olisi kuitenkin keino jotenkin halvempaa joukkoliikennettä tarjota, niin ehkä se tapahtuisi sitten arvonlisäveron kautta liikenteen alalla. Eli laskea se viiteen prosenttiin, jotta hinnat laskisivat. Se voisi olla aika tärkeää. Ja haluaisin kyllä kuulla teiltä myös yleensä liikenteen aiheista. Ei vain me, jotka me liikumme planeetalla, vaan ne, jotka toimivat liikenteen alalla töissä. Oletteko ajatelleet myös työntekijöiden asemaa alalla? Kiitoksia, Rovodalon. Herra Kramer, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für die... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Mukava, että olette täällä paikalla. Tietysti mm, sosiaalinen ulottuvuus on tärkeää ja liikkuvuuskin on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää kuin liikkuvuus on itse asiassa ravinto. Hyvin monilla eurooppalaislapsilla ei ole riittävästi syötävää. Miksi ei ensiksi vaadita ilmaista ravintoa kaikille? Ja niin kauan kuin näin ei ole suhtautunut hieman skeptisesti siihen, että julkisen liikenteeseen saataisiin ilmaiset liput ne, jotka ovat sosiaalisesti heikoilla, heitä täytyy vahvistaa. Esimerkiksi Berliinissä on ollut jo 25 vuotta ollut äh, ollenkaan, no, ei ole ollenkaan ostettu parkkimaksuja autoille. Tämä minun mielestäni on aivan epäoikeudenmukaista. Esimerkiksi Saksassa joka vuosi 50 miljardia euroa investoidaan ilmastoa vahingoittaviin laitteisiin. Ja minä olen vihreänä aivan sitä mieltä, että meillä ehdottomasti täytyy olla samat oikeudet kaikille. Ja kun katsotaan sitten kaupunkiliikennettä, niin kysymys ei ole pelkästään siitä, että meillä on toisenlaisia autoja. Vuonna 1992 Münchenin pormestari Vogel sanoi tuolloin jo, hän oli siis sosiaalidemokraatti, että autot tappavat meidät kaupungimme, kaupunkimme. Jos autot olisivat kaikki sähköisiä ja kaikki virta saataisiin uusiutuvista energialähteistä, niin tämä on se, että meidän täytyy nimenomaan investoida siihen, että kaupungeista tulee elettäviä ihmisille, ei autoille. Siksi tämä polkupyöräalue on mielestäni erittäin hyvä Öö, niin, pohjoisessa meillä kaikki on ihan tasaista, mutta etelässä on sitten paljon vuoristoja ja tällaisia pyöriä tarvitaan. Saksan liikenneministeri on yksimielisesti päättänyt pyöräsuunnitelmasta, jonka mukaan 50 prosenttia liikenteestä voidaan korvata näillä pyörillä. Berliini, München, Pariisi, Madrid. Jos ajattelette, että 50 prosenttia raskasta liikenteestä on pois, tähän suuntaan meidän täytyy edetä. Ja siihen meidän täytyy investoida. Minä en halua tätä ilmaista kaupunkiliikennettä. Minä on siihen varaa, mutta meillä on monia sellaisia Saksassa, jotka joutuvat maksamaan vielä 17 euroa esimerkiksi kuukaudessa liikenteestä. Berliinissä tämä tilanne on vielä kaksi kertaa niin kalliimpi kuin Viinissä. 365 euroa maksaa vuosikortti liikenteeseen siellä Eli meidän tulee siis katsoa sitä, että sosiaalisesti heikoilla olevat saavat tukea, ei niin, että kaikki saavat tätä tukea. Se on minun kantani ja mielelläni kuuntelen sitä, mitä mieltä asiasta olette. Kiitos kovasti, herra Kramer. Ja minäkin nopeasti panin itseni luetteloon puheenvuoron pyytäneistä. Filip, olen samaa mieltä kanssasi, että tässä päihin nyt kaasua panna peliin Meillä on vain yksi planeetta. Ja liikenne on kaikkein yksi suurimpia aloja, joka ei ole kasvihuonekaasupäästöjä vähentänyt viimeisen aikana, eli täytyy kantaa vastuuta. Liikennevaliokunta on pannut sen tärkeälle sijalle jopa niin, että kun sinä puhuit veroista ja maksuista, niin kyllä me olemme sitä myös työstäneet. Liikennevaliokunnassakin on hyväksytty euromaksu. Ja tässä on esittelijä nenäsirjessä Ruva Rövödanon. Eli ehdottomasti täytyy toimia niin, että rekat tulevat verotetuiksi, ne ovat kaikkein suurimpia saastuttajia, ettei rekoissa enää kuljeteta tavaroita, vaan raiteilla ja sisä liikenteessä, Ja sitten mikä myös on tärkeää meille toiseksi, että niin, no joo, ETS-järjestelmässä niin päin pois täytyy toimia niin, että, no olen samaa mieltä kanssasi, että liikenne eivät ole mukana COP24 olisi siellä mukana. Minä olen, minä olen keroseniveron puolesta myös. En ymmärrä, miksi ilmailuala ei olisi mukana. Mutta kysyisinkin yksinkertaisesti, miten tehtäisiin niin, että jatkossa kaikki ne henkilöt, jotka voivat lentää, niin en maksa 20 euroa vain Pariisista Roomaan. vaan että pitää hyväksyä, että maksan myös sitten rajoittamisperiaatteen mukaan, oli liikenne mutta mikä tahansa, tämä ensin. Ja sitten toinen kysymykseni, yksinkertainen Eevalle. Eeva, olen samaa mieltä. Meidän täytyy vahvistaa joukkoliikennettä niin, että jatkossa kaupunkeissa olisi vähemmän autoja, koska kaupungeissa, kun autossa on, niin puolet matkaa vain alle kolme kilometriä. Eli siinä on kyllä vaihtoehto tarjolla. Ja, ja lopuksi Kysymyksen on yksinkertainen. Joukkoliikenteestä eksi pitäisi lähteä kokeilun pohjalta ensin niin, että kaikki omaksuvat sen kulttuuriin ja sitten jaetaan kyytiä myös. <laughs> Allez, vous allez nous répondre. No niin, voitte vastata. Kenen, kenestä aloitamme? Filip. Allez, Filip, on répond. Filip, vastaappa. Ähm, ich kann gerne anfangen. Ähm, aufgrund der Tatsache... Voin mieleni aloittaa vastaamalla. Suurin osa kysymyksiä tuli nyt saksan kielellä, joten ehkä minä myöskin vastaan saksaksi. Kenties aloitan herra Kramerin ystävällisistä sanoista. Ensinnäkin kiitos tuen osoituksesta tälle älypyöräaloitteelleni. Minulla oli kysymys, Mitä EUn tasolla tapahtuu? Mitä tehdään, jotta edistettäisiin näiden älypyörien, sähkö, sähköllä toimivien älypyörien käyttöä? Vai käykö nyt lävitse kaikki kommentit samalla? No hyvä on. Sitten näihin muihin kysymyksiin. Toinen liittyy EU-ETS-järjestelmään. Täällä sanottiin, että jotkut ihmiset tarvitsevat autoa yksinkertaisesti päästäkseen töihin. Ja miksi sitten pitäisi näitä ihmisiä sakottaa tai verottaa? EU ETS on olemassa ja sen tarkoituksena on antaa hinta, määritellä hinta kielteisille päästöille mukana tänä autojen kohdalla, joten olisi mm, mielekästä siksi, että toimia niin, että huolimatta siitä, mihinkä autoa käytetään, siitä huolimatta äh, määritellään todellakin hinta päästöille. Katson, että tämä koskee kaikkia mikäli on kyse maalarista tai jostakin muusta, joka on, jonka täytyy päästä töihin, niin tällekin yritykselle on tärkeää, että yritys pohtii muita vaihtoehtoja sellaista, kun tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tähän täytyy kannustaa. Karim esitti huomion tai kysymyksen, kuinka saadaan aikaan ajatustavan muutos. Lento Katowiceen on aivan liian halpa edelleenkin tänäkin päivänä ja tästä syystä Ihmiset eivät mene sinne bussilla tai junalla. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. En minä sano, että EU ETS on ainoa yleislääke, jota täytyy voida käyttää. Päinvastoin uskon kuitenkin, että EU ETSn hinnan pitäisi nousta, mikäli liikenneala on mukana, koska äh, autoala on vaikeampi, liikenneala on vaikeampi säännellä, tai kautta on vaikeampi käyttää uusiutua energiaa kuin esimerkiksi energia-alalla. Eli mikäli ennen liikennealaa otettaisiin mukaan, pitäisi toimia hieman eri tavalla. Enkä minä ole unohtanut mitään kysymyksiä. Kiitos kovasti Filip. Eeva, sinun vuorosi. Puhun taas saksaa. Opiskelen edelleen, minä mikään asiantuntija olen, mutta olen lukenut tästä hieman. kun puhutaan tästä kustannustekijästä, niin olen lukenut siitä ja sehän on se tämä yleinen argumentti vapaata kaupunkiliikennettä vastaan. Ja joissakin Euroopan kaupungissa se on jo käytössä ja, ja sitä on rahoitettu ainakin Tallinnassa tuloverosta. Ja sitten sellaiset kaupungit, joissa on enemmän asukkaita. Me tässä on tärkeää se, että antaa kaikille samanlainen mahdollisuus. Ja minun ehdotuksenikin olisi se, ettei pelkästään katsota tätä kuntatasolla tai kansallisella tasolla, vaan yhdessä EUn kanssa pyritään rahoittamaan toimintaa. Jos katsotaan niitä tilastoja, joita olen lukenut, niin se, mitä saadaan aikaiseksi tämän lisäksi, mitä täytyy muualla äh, rahoittaa, niin osittain Vuosittain ei synny niin suuria eroja ja kustannuksia säästetään, kun esimerkiksi liikenne on ilman, eli siitä syntyy myös kustannussäästöjä. Tietysti meidän täytyy katsoa myös niitä kaupunkeja, missä näin tapahtuu ja missä, missä kustannukset ovat minkä kokoisia. Mutta meillä on jo olemassa tiettyjä välineitä, joiden avulla tätä voidaan rahoittaa ja ne pitäisi ottaa käyttöön. Olen ajatellut, että kustannustekijät voidaan voittaa, ja tämä on siksi täytäntöön pantavissa. Ja puuttuisin siihen, mitä sanoitte siitä, että kustannukset tulisi pikemminkin mukauttaa ihmisten tuloihin. Olen kyllä nähnyt myös kokemuksia siitä, että ihmiset jos halutaan vähentää kustannuksia ja kohdistaa tämä säästö niihin, joilla on matalat tulot, niin se ei välttämättä johtaisi siihen, että autojen määrä vähenee, koska ne, joilla on varaa autoon, niin ne eivät välttämättä käytä muutenkaan niin paljon julkista liikennettä. Öö, jos julkinen liikenne tehdään täysin maksuttomaksi, niin silloin on olemassa kannustin siihen, että me käytetään julkista liikennettä. Ei siksi, että ei olisi autoa olemassa, vaan siksi, että se on edullisempaa kuin auton käyttö. Tämä on tärkeä mm, toimenpide minun mielestäni ja luonnollisestikin on mielenkiintoista verrata tätä myös ravintoon ja sen maksuttomaksi tekemiseen. Niin, puhuko liikaa? Ah, Aha. Kiitos kovasti tästä ensimmäisestä osasta ja nyt kuullaan Toisessa osassa matkailusta puheenvuoron saa Pelumi Fadare. Kiitos kovasti. Haluaisin esitellä oman ajatukseni liittyy kestävän kulttuuriperinnön edistämistä matkailun avulla käyttäen monialaista sidosryhmää lähestymistä. Se ei koske pelkästään perinnön säilyttämiseen, myös aktiiviseen osallistumiseen paikallisyhteisöissä – ja siis näin voidaan matkailua hoitaa kunnolla. Et siksi minä vetoan fiksun hallinnon puolesta niin, että on kaikki sidosumet mukana ja käyttää hyväksi potentiaalia neljän tahon avulla. Julkinen, yksityinen, nuoriso ja paikallistaso on erittäin tärkeä. Esimerkiksi paikallishallinto voi järjestää paikallisten kanssa kokouksia, nuorisoa mukaan lukien ymmärtääksemme paremmin heidän näkemyksensä kulttuuriperinnöstä omilla alueillaan mitä toiminta tapahtuu, ja se kuuluu myös kuulumisen tunteeseen. Yhteistyö, vuoropuhelu heidän välillä voi olla keskiössä, jonka myötä voidaan luoda fyysinen tila sidosryhmien tavata ja luoda komitea Euroopan tasolla, jota tarvitaan mahdollisuus kehittää valmiuksia, löytää vaihtoehtoja, kestäviä malleja, jakaa tietoa, hyviä käytäntöjä kulttuuriperinnön tiimoilta. eu rooli on tärkeä, että voidaan päätöksentekoa ja hallinnollista ympäristöä luoda ja näin viedä eteenpäin innovatiivista yhteistyötä mekanismien ja rahoituksen avulla. Siksi ehdotan seuraavaa kolmea tointa, jotta saataisiin mukaan ihmisiä, että voitaisiin kulttuuriperinnön huomioida. Ensinnäkin huh, saadaan aika innovaatiota ja luodaan ennen kaikkea paikan tunnetta matkailussa luoden ylpeyttä ja arvoa kulttuuriperinnön avulla. Toiseksi luodaan EU-päätöksentekoa, jotta voidaan kulttuuri Lukutaitoa ottaa osaksi kouluohjelmaa taiteessa tai historiassa niin, että on edistää nuorten roolia ikään kuin Unescon matkailukohteiden lähettiläinä. Se luo eurooppalaista identiteettiä ja luo vastuullisen käyttäytymiseen. Ja kolmanneksi käytetään viestimiä ja digitaalisia alustoja, jotta voidaan lisätä keskustelua sidosryhmien välillä. viestin on vahva, koska siellä kaikki tapaavat ja sitä voidaan käyttää osallistavana lähestymistavana, jotta voidaan luoda yhteistä ymmärrystä kulttuurien välillä ja sen säilyttämisenä vielä lisätä myös tietoisuutta matkailun ala. Kuitenkin kulttuuriperintö on olennaisin osa myös matkailua ja sitä pitäisi käyttää strategina sosiaalisen kohesion hyväksi niin, että voitaisiin 2030 kestävän kehityksen tavoitteitakin saavuttaa. Se auttaa ehkä taikan tunnetta vahvistaa, eli missä on hyvä elää, on hyvä siellä myös matkailla. Kiitoksia kovasti, Pelumi. Ja Eeva vielä toistamiseen esittää toisen ajatuksen matkailusta hänkin. Nyt on kyse liikenteestä ja matkailun edistämisestä maaseudulla. Toinen ajatukseni olisi, että julkista lähiliikennettä parannettaisiin maaseudulla seuraavalla tavalla. Lippujen hinnat pitäisi saada laskettua lähelle nollaa ja rajat ylittävää yhteistyötä liikennealan yritysten välillä pitäisi eri jäsenvaltioiden välillä edistää. Itse olen asunut suurimman osan elämääni 300 hengen kylässä Saksan ja Ranskan rajalla. Julkisten Liikennevälineen käyttö siellä on kahdella tapaa vaikeata. Ensinnäkin maaseudulla yhteydet ovat huonot, niin kuin kenties kaikki tietävät. Parantamisen varaa olisi, mutta toisaalta mitään suoria yhteyksiä ei ole julkisella liikenteellä naapurimaan suuntaan. Olemme mukana Schengenissä ja EU EUn jäsenvaltiot ovat yhteistyössä päässeet jo pitkälle julkinen liikenne, ei pelkästään kaupunkien välillä, vaan myöskin rajat ylittävällä tavalla me osuloisivat minun nähdäkseni tärkeitä maaseudun ja kulttuurivaihdon kannalta. Toistaiseksi tällaisen on tarvinnut autoa. Mikäli kyse on rajalla asuvista ihmisistä, bussilinja ei yhdistä ei, bussilinja ei pitäisi yhdistää pelkästään kahta pientä Saksasta kyllä toisinsa, vaan saksalainen ja ranskalainen kyllä täytyy saada yhdistettyä läisellä yhteydellä. Deutsche Bahnin yhteistyö naapurimaan kanssa, sitäkin voitaisiin edistää. Kyse pelkästään nuorista ihmisistä, kuten minusta, jotka ilman omaa syytään alaikäisen eivät voi käyttää autoa, vaan myös muitakin ihmisiä, jotka erinäisistä syistä päättävät, että eivät halua käyttää autoa tai eivät voi käyttää autoa. Julkisen lähiliikenteen hinnat pitäisi muutenkin laskea. Tämä myötä vaikuttaisi siihen, että tarjonta käytäisi enemmän hyväksi. Tämä mahdollisesti houkuttaisi myöskin matkailijoita ja myöskin paikalliset liikkuisivat enemmän. Voisi hyvinkin kuvitella, että raha saataisiin sekä uusista että olemassa olevista rahoituslähteistä, kuten aluekehitysrahastosta. Siellä voitaisiin asettaa uusia painopistealueita niin, että rahaa itse tulevaisuudessa eri tavalla kuin tänään. Lisäksi katson, että eu tukirahoja, jotka ovat tietenkin rajallisia, voitaisiin käytä muuten kaupungin kehittämiseen. Mutta joillakin alueilla kaupungissa on muutenkin investointitarvetta. Kiitoksia kovasti Eeva. Pelumi, sitten on sinun vuorosi esittää. Ajatukseni on luoda tietoisuutta ekomatkailusta, että voidaan vähentää matkailun ympäristövaikutusta. Minä en ole koskaan ajatellut vaikutustani matkailulla. Kun kävin Majorkalla, kotimaani Espanjan saarilla. Huomasin, kun tämä oli ensimmäinen kokemukseni akkomatkailun kanssa Sloveniassa 2016 matkailijana, ymmärsin ekomatkailun keinona ymmärtää ympäristövaikutuksia. Ehkä yksi tapa kehittää elämää maaseutualueilla olisi edistää ekomatkailua niin, että se johtaisi myös tukeen kestävälle matkailulle. Siksi ehdotan seuraavia toimia. Ei ole luodaan tietoisuuskampanjoita, valistuskampanjoita, jotta voidaan jakaa vastuuta, joka meillä on kuluttajina kansalaisena, kun me matkustamme ja edistää kestävää matkailua käytännössä, ekomatkailua. Toiseksi niin, että on, mietitään, miten voitaisiin vähentää vaikutusta matkusteltaessa niin, että voidaan olla kestävällä käytämiseltä. Kolmanneksi vähentää, antaa tukea tutkimukselle, rahoituksen ja mekanismien avulla niin, että löydetään tietoja ja suuntaviivoja, jotta jäsenvaltiot voisivat miettiä ympäristövaikutusta, mikä matkailulla on. Näin se auttaa päätöksentekoa ja siksi näin päästään keskittämään matkailuun. Sitten totta kai tämä on holistinen, että se lisää paikallisen väestön hyvinvointia, antaa yrityksille mahdollisuuksia ja siinä aluetta kunnioitetaan myös siksi tätä täytäntöönpanoa maaseutualueilla – mutta myös muualla. Näin voidaan oppia ekomatkailukäytännöstä ja sitten soveltaa sitä mihin tahansa matkailuun niin, että voidaan säilyttää ympäristöä, mutta on hyvä pitää mielessä, että se onnistuu vain, jos integroidaan kaikki sidosryhmät mukaan, ei pelkästään julkista ja yksityistä sektoria, vaan tutkijat ja paikallisväestöä. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup, pour... Kiitoksia Aloitetaanpa keskustelua välittömästi. Vin van den Kampista aloitamme. Voorzitter, eh, dank u zeer. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minun mielestäni nämä ajatukset ovat henkilökohtaisesti kyllä hieman lähempänä minua kuin nuo ensimmäisen kierroksen ajatukset. Pelumin kanssa olen erittäin samaa mieltä, kuin jos nyt tämän äänsin oikein, että meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota kestävään matkailuun. Ja sitten tässä on hieman ärsyttävä kysymys. Me puhumme tässä toissijaisuudesta ja me työskentelemme tällaisen parissa ja haluamme tietysti, että sekä alueelliset että paikallisviranomaiset veisivät eteenpäin tällaista kestävää matkailua. Ehkä ymmärsin väärin, en oikein näe, että mikä tässä nyt olisi EUn tehtävä. Ja tämän lisäksi, kun itse olin nuori, joka oli kyllä todella kauan sitten, niin kaikki, kaikista muusta oltiin kiinnostuneita kuin kestävästä matkailusta. Me halusimme mennä diskoihin ja baareihin, Tarragonaan, Barcelonaan. Eli onko tämä nyt sitten nuorisolle suunnattu vai tämän kaltaiselle vanhoille miehille, niin kuin minä? Matkailu ja turismi maaseutualueelle, niin ainahan tässä täytyy nyt omastakin näkökulmasta vähän sanoa tätä puhetta mikrofonin ulkopuolta. Minäkin inhoan niitä sanoo Vandekamp. Eli liikenne ja matkailu maaseutualueilla. Tässä tämä on todella iso ongelma, koska mm, esimerkiksi bussiyrityksellä ei ole riittävästi matkustajia. Alankomaissa meillä on niin sanotut vapaaehtoiset jotka antavat käyttöön minibussin. Ja sitten tuota minibussia voivat vapaaehtoiset ajaa. Mahtuuko tämä tähän teidän suunnittelemaanne vai pitäisikö meidän tässä heti katsoa näitä aloituskustannuksia? Ja ne eivät ainakaan minua mielletä sinänsä. on no sitten ekoturismi. Hyvä puheenjohtaja, minun käsittääkseni Claudia Tapardelli ja Montero, jotka jatkuvasti työstävät sitä, millä tavalla voidaan markkinoida eurooppalaista matkailua, niin tämä ehdottomasti kyllä on sitten taas eurooppalainen tehtävä minun mielestäni. Merci beaucoup. Kiitoksia. Herra Viparikal, Rova Sander. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kovasti ajatuksista. Voin, voin totta kai kertoa myös kansai, sosiaalisen matkailun organisaatiosta, jonka tapasin hiljattain. Totta kai tämä kestävyys on siinä mukana rinnalla sosiaalisessa. No ensinnäkin Fadarelle toteaisin, että Espanjassa, ja koska olette nuori, niin aikana oli sellainen ketju, tähtikoulujen ketju, että nuoret eri paikoissa, jotka olivat haavoittuvampia sosiaalisesti ehkä, heille annettiin mahdollisuus myös tutustua kulttuuriperintöön, historialliseen perintöön, jopa omien kyliensä ja kaupunkiensa perintöön koulutussikloina. Oliko sitten yksi tai kolme vuotta. Siellä oli satoja tuhansia, tuhansia mukana ja me haluamme tämän ehkä nyt toistaa myös Euroopan unionin tasolla. Totesitte, että olisi tärkeää, että he ovat mukana siinä itse toimijoina, että voidaan kohentaa kulttuurista tietoa, myös tutustuen monumentteisiin, ja olen tästä aivan samaa mieltä, mutta pitää paikkaansa herra Van den Kamp, jo lähti juosten pois eikä kuunteli, että tarvitaan rahaa. Matkailun ongelma Euroopassa on se, että matkajärjestäjät uskovat, että markkinat ratkaisevat kaiken. Ja siksi on olla vähän rahaa. Joko sitten maaseutukehityksen rahaa, aluekehitysrastostakin. Ehkä tässä pyrintönä on, että saadaan todellinen tukiohjelma kestävälle ekomatkailulle. Se olisi aika olennaista, siitä olen samaa mieltä. Sitten joukkoliikenne maaseutualueella. Minä tulen itse myös sieltä alueelta, ja se on tärkeää, mistä me keskustelemme. Eli julkiset linja-autot, usein on koulussa kyydistä kyse, joihin voi muitakin matkustajia tulla, mutta se on kovin olennaista, että tästä jotain puhumme. Ehkä Saksassa on vähän erilainen myös markkinoiden kannalta, ehkä on syytä tätä parantaa. Eli tästäkin olen aivan samaa mieltä ja on hyvä yrittää tätä tukea. Ja sitten vielä ekomatkailusta. Olen aivan samaa mieltä Rouva Fadaren kanssa. Minä uskon, että tämä ylimatkailusta, ajatellaanpa Barcelona, jonka tunnette hyvin, Pariisin toinen esimerkki, on se, että pitäisi jotenkin jakamaan paremmin tätä matkailukysyntää ja myös maaseutualueilla ja myös kestävyyttä ajatellen. ECR, e joku ehkä haluaa puhua. Monsieur de Masmaker. De Masmaker. Oh, d'accord, on continue. Madame... No, rouva Maisner ehkä, ette. Herra Kramer, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Tourismus. Kiitoksia paljon. Matkailu saattaa haitata matkailua. Tästä olen samaa mieltä. Matkailun täytyy olla kestävää, koska muuten matkailu saattaa tuhota toimintaa. Ei, raha ole liian vähän. Rahaa on kyllä, mutta sitä annetaan väärin tarkoitukseen. Esimerkiksi Tutkarissa 10 miljardia on käytetty rautatiekapasiteetin vähentämiseksi puoleen. Tämä on pähkähullua, mutta todellisuutta. Jo 30 vuotta on annettu miljardeja eurooppalaisen rautatieverkoston kehittämiseen niin, että rajat ylittävät yhteydet paranisivat. Käytännössä tämä on kuitenkin johtanut tilkkutäkkiin ja tällä 10 miljardilla Stuttgartissa olisi saatu rahoitettua kaikki tätä hankkeet hyvin lyhyessä ajassa. Silloin Eurooppa voisi kasvaa yhteen ja tähän pitäisi päästä. Tämä olisi myöskin ekologista. Mitä matkailuun tulee? Matkan täytyy olla kestävää. Tätä tuosta minä tuen. Euroopassa ollaan tästä kaukana. Euroopassa annetaan rahaa esimerkiksi pyörä teitä ja tällaisia infrastruktuureja varten. Tämä on tietenkin kestävää matkailua. Liittotasavallassa ei anneta ollenkaan rahaa valtion tasolta, vaan aluetasolta varoitusta tuohon. Euroopassa on menty hieman pidemmälle, koska tällä rahalla, jota annetaan käyttöön, pitäisi myöskin tehdä mielekkäitä asioita. Kaikki junin pitäisi voida ottaa pyörää mukaan tästä keskustelmiviikolla. viikolla Tämä olisi hieno asia. Euroopassa tämä nyt saatiin aikaan. Kysymys kuuluu nyt sitten, tulevatko jäsenvaltiot neuvostossa tukemaan tätä ajatusta, johon me pyrimme. Toivon, toivottavasti kyllä. Räätyyttävät yhteydet, niihin liittyy hyvin paljon negatiivisia esimerkkejä, mutta myöskin myönteisiä esimerkkejä. Esimerkiksi Strasburgista pääsee ratikalla keeliin vuosikymmeniä. Tätä vastustettiin Saksasta, että ei. Baden-Württembergissä hallitus muuttui ja nyt tähän päästiin. Tämä on hieno asia. Aina, mikäli ratikka voi korjata bussit, silloin matkustajien määrä kaksinkertaistuu. Näin ei käynyt vain Strasbourgissa, vaan myöskin muissa kaupungeissa. Minä tuen täysin tällaista toimintaa. Matkailua kyllä, mutta matkailu täytyy olla kestävä, koska muuten matkailu tuhoaa mat- matkailua ja myöskin samalla tuhotaan planeettaa. Tätä emme halua tulevaisuudessa. Tulevaisuus kuuluu myöskin lapsillemme. Meidän täytyy jättää lapsillemme tämä planeetta perinnöksi. Kiitos herra Kramer. Haluatko joku muu vielä puhua? Puoli minuuttia, Rova Jalasender. Eh, Ihan yksi asia, joka on kuultu myös täällä nuorilta, maksuton joukkoliikenne. No totta kai minä olen sama virheen tehnyt nuorena, että joku on maksettava veroin, kunta. Mutta kun on sitten sellaisia vallassa, jotka eivät halua panna veroa matkailuun, kestävän liikenteeseen tai kunnon kaupunkeihin. Ehkä tämä on tärkeää todeta. Ei niin, että nuoret sitä maksaa, vaan joku sen maksaa. Vanhat tai nuoret voit hyötyä, mutta rahoitusta tarvitaan enemmän unionilta, mutta totta kai myös veromaksajilta, kun yhteisöjämme rahoitamme veroilla. Merci beaucoup, Madame Kiitoksia Rova Jala Center. Kiitos ehdotuksistanne liittyen ekomatkailuun. Sekin on yksi valiokuntamme painopisteitä. Todellakin valiokunnassa ajetaan kovasti tätä matkailua. Ei sitä yleensä pelkästään autolla voi tehdä, kävellen tai pyöräillen kaupungeissa. Mutta miten te sitten mietitte tulevaisuuden matkailua? Jo tänä vuonna Euroopassa on, on ollut enemmän kun on saatu enemmän. Yli 600 miljoonaa turistia, siis tänä vuonna, kun meitä on vain puoli miljardia. Ja se jatkuu samaan suuntaan. Miten tämä ekomatkailu sitten pystyy toteutumaan? Ja jos joku haluaa tutustua maailmaan Eurooppaan, miten käy heidän Iso kysymys se maaseutualueillakin. Ei pidä unohtaa matkailu sielläkään. On kyse kaupungin kulttuurista ja historiasta. vaan kulttuuria ei päästä puusta pidemmälle. No vielä pikaisesti saatte puheenvuoron, että voitte vastata jäsenillä. Pelumiko aloittaa. Voy a contestar en español. Vastaan espanjaksi hänelle, joka puhui äsken, ja haluaisin, no hyvä, että nuorten osuutta korostettiin sitä varten, me täällä olemme. Olisi hyvä, että meilläkin olisi oma, oma osamme kestävässä matkailussa ja mitä totesitte myös kouluista, eettisen Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on hyvä saada nuoret suoraan mukaan toimintaan niin, että ymmärretään mikä on kulttuuriperintöä. Ja ja se, että ovat itse mukana ja ne ymmärtävät. Ja yhteisön viestimet ovat tärkeitä, kaikkihan selvä ovat. Ja nuoret olisivat näin mukana prosessissa luoden jotain tietoisuutta tästä tilanteesta ja niin, että saadaan vähän enemmän nuoria mukaan, koska on paljon helpompi lähestyä tätä kautta myös ajatellen ekomatkailua. Se on tärkeää totta kai, koska kulttuuriperintöä täytyy säilyttää, kun hän totesi, että kulttuuri on oikeastaan se, mikä meillä on, joka jää viimeistään. Ja sitten vastaan herra Van de Kampille. Kysyitte ekomatkailusta. Mikä on EUn rooli? Ajattelette paikallisia alueviranomaiset enemmänkin pitää paikkansa. Paikalliset alueviranomaiset joutua sitä miettimään, koska vastuu on heillä, mutta minä uskon kyllä myös, että EU voi auttaa, että nuoret saadaan tähän mukaan, että päätöksenteossa saadaan aikaan kulttuurilukutaitoa niin, että jäsenvaltiot voivat tukea ajatusta täyttöönpanosta kansallisella tasolla, mutta jos on tällainen ajatus, joka tulisi EU-sta, tavallaan se olisi parempi. rahasta, äh, rahasta Freiburg, jossa on paljon rahaa, mutta se on välttämätöntä. En usko, että nuorten pitäisi miettiä enemmän rahanjakoa, missä kaupunkeissa tarvitaan investointeja, ymmärrettäisiin mitä tapahtuu tietyllä alueella. Siksi mainitsen tutkijat. On tärkeää, että investoidaan tutkimukseen ja tiedonkeruuseen suuntaviivoihin niin, että tiedetään, mihin investoinnin on suunnattava, missä se on hyödyllistä, että ei mene sinne, missä se menee hukkaan. Kiitos. Merci. Kiitos kovasti. Eeva, nyt on sinun vuorosi. Ja, wieder auf Deutsch. Puhun taas Saksaa. Ensinnäkin rahoituksesta ja kannattavuudesta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Kenties kaikkein tärkein vasta-argumentti. Kuten sanoin, tulin itse maaseudulta ja minulla on juuri tällaisia kokemuksia. Vaikka bussi olisikin olemassa, niin nämä bussit yleensä kulkevat tyhjillään. Ajatukseni kahtalainen ensinnäkin lippujen hinnat pitäisi saada matalammalle tasolle ja enemmän pitäisi olla rajat ylittäviä yhteyksiä – ja ylipäänsäkin pitäisi parantaa maaseudun liikennettä. Sieltä, mistä minä tulen, siellä kustannustekijät ovat tärkeitä. On sama tekevä, menekö autolla vai bussilla. Sanoisin, että kun hinta tarkastelee, niin busseilla on tiettyjä asiakkaita, ihmisiä, joilla ei ole autoa tai alle 18-vuotiaita. Muuten ihmiset eivät käytä bussia. Joten pitäisi äh, lisätä kannustimia, että ihmiset ajavat bussilla. Yhteyksiä täytyy parantaa, takahintaa pitää laskea. Sieltä, missä minä tulen. Tietystikin kyse on myöskin kunnan, kuntien ja valtion tekemistä päät- päätöksistä. Jotakin täytyisi saada aikaan. Eikä EU yksin voi tällaisia asioita ryhtyä säätämään. Olen tästä täysin tietoinen. Voisin kiittää myöskin kommenteista. Joskus, joskus ehdotukset hieman epämääräisiä, mutta se, että parannettaisiin pyöräilyä, lisätäisiin pyöräilyä ja kannustetaan siihen, se on minusta hyvä idea. Nyt ansiokkaat aplodit Peluli, Eeva ja Filip. Merci pour cet échange. Kiitos tästä keskustelusta. Aina voitte tulla minun valiokuntaan niin kuin haluatte. No ei tänne eteen koko ajan. No joka tapauksessa kiitos tästä keskustelusta. Olemme ilahtuneita siitä, että EYE-tapahtuma voisi vakiintua vuosi vuodelta. Ja me kovasti tuemme sitä. Kiitos teille ja tapaamisiin. Merci beaucoup. C'est vraiment. Allez, nous continuons nos débats. Ja sitten jatketaan keskustelua, mennään suoraan keskustelemaan eläinten suojelu koskevaan lausuntoon liittyen kuljetuksiin. Kyse on Keith Taylorin lausunto. Oh, thank you very much, Chair. And um, I, I'd like to thank... Um... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita Joo. Haluaisin kiittää teitä siitä, että öö, keskustelimme tästä asiasta. Pidän valitettavana tätä heikkoa täytäntöpanoa 1.2005 direktiivissä. Tässä on kyseessä aihe, joka on minulle hyvin tärkeä. Ja valit Muistettava on se, että asetuksen voimaantulon jälkeen on kulunut vuosikymmen ja edelleen ihan samat rikkomukset täytäntöönpanossa ovat olemassa ja niistä raportoidaan kerta toisensa jälkeen. Kovin ilahtuneena sain nähdä, että kollegat saivat esittää tarkistuksia, joiden tavoitteena oli parantaa eläinten hyvinvointia ja näin kompromisseja – on luotu, jossa vaaditaan parempaa täytäntöönpanoa, parempia täytäntöönpanomekanismeja ja tiukempia sanktioita. Tämähän on liikennevaliokunta ja me katsomme tiettyjä teknisiä parannuksia, joita voidaan tehdä tieliikenne ajoneuvoihin ja varusteisiin. Lisäksi täällä on pyydetty sitä, että kuljetusaikoja, eläinten kuljetusaikoja vähennettäisiin ja että tarkastuksia tehtäisiin useammin ennen kuin lastaus tapahtuu. Hyvin usein myös täytyy puuttua näihin vientiin tapahtumiin, joita tapahtuu kolmansiin maihin. Vaikka tuomioistuin on vahvistanutkin, että eurooppalaisia asetuksia täytyy noudattaa, kunnes on päästy tuonne eläinten loppupaikka, loppusijoituspaikkaan. Tämä sisältää myös Euroopan ulkopuoliset maat. No missä nyt sitten ollaan menossa? Se on se, että edelleenkin työstämme sitä, että kompromissitarkistukset saataisiin loppuun. Äänestämme huomenna, mutta itse asiassa jotkut ryhmät ovat sanoneet, että ne tarvitsevat lisää aikaa. Meidän olisi pitänyt äänestää tästä. Eli me äänestää vasta seuraavassa valiokuntakokouksessa 3.12. Ennen sitä meillä on vielä yksi varjoesittelyinen kokous maanantaina 26.11. kuudelta iltapäivällä. Useimmat kollegat varmaan muistanevat, että parlamenttihan jo äänesti sellaisen päätösosaman puolesta, joka koskee eläinten suojelua kuljetuksen aikana. Se oli vuonna 2012. Minä en usko, että meidän tulisi toistella vain niitä pyyntöjä siitä tekstistä, eikä meidän tulisi myöskään tuottaa vielä heikompaa kantaa. Ehdottomasti ainakaan kansalaiset eivät tällaista halua nähdä. Älkää unohtako, että yli miljoona EU-kansalaista allekirjoitti petomuksen, jossa kiellettiin kaikki yli tuntiset eläinkuljetusmatkat. Tässä on kyseessä asia, jossa kansalaiset haluavat nähdä konkreettisia toimia ja nyt minun mielestäni on oikea aika kunnianhimoisiin toimiin. Emme me saa tyytyä pelkästään tämänhetkisen tilanteen, eihän se, eihän se toimi se mahdollistaa sen, että niin moni eläin joutuu kärsimään aivan hirvittävistä olosuhteista. Joutuvat kärsimään aivan turhaan. Eli tähän pyrin, kun pyrin löytämään kompromisseja ja toivon, että kollegat kykenevät tämän tekemään yhdessä. Eli lähetämme kutsut tuohon kokoukseen myöhemmin päivitetyin kompromissiehdotuksinen. Eli nyt minä täällä ihan korvat höröllä kuuntelen, mitä ajatuksia teiltä tulee, jota voitaisiin sisällyttää noihin kompromissiehdotuksiin. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, siinä oikeastaan kaikki. Kiitoksia paljon esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron ensin varjoesittelijöille ja sitten muille, jotka haluavat keskustelun. Toivottaisin tervetulleeksi Livernon pormestarin. Tervetuloa valikuntaamme, missä te olettekään. Edustaja herra Filippo Kerran, tervetuloa. Donc d'Italie. Livernon pormestari siis. Kiitoksia siitä, olette täällä tänään meidän kokouksessamme. Edustaja Deli, saatte puheenvuoron. Voitte puhua Rova Dimonteen puolesta. Pyydän anteeksi Rova Monteron puolesta. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Toden totta. Rova Monteron toimisto pyysi, että minä luen hänen puheenvuoronsa, koska hän ei päässyt paikalle ajoissa. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä kaikesta hänen tekemästään työstä. Ennen kuin esitän komp- ja kompromissitarkistusten osalta painotaisin sitä, että kansanpuolueen kanta on, että täytäntöönpanossa on paljon puutteita jäsenvaltioissa, eikä valvontakaan Euroopan komission tasolla toimi. Missään ei ole niin tiukkoja eläinten hyvinvointisäännöksiä kuin Euroopan unionissa. Siksi parlamentin pitäisi keskittyä tehokkaisiin valvonta- ja seurantavälineisiin jotta koko kuljetusketjun ajan voitaisiin pistää täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kansanpuolue katsoo, että ennen kuin mihinkään toimiin ryhdytään, parlamentin pitäisi pyytää komissiolta tutkimusta, joka liittyy yleisiin velvoitteisiin ja nykyisen lainsäädännön toteuttamiseen. Mahdollinen kielto, pitkien matkojen kielto, pitäisi hoitaa niin, että ensin vastuuviranomaiset laativat kunnollisen vaikutusarvion, niin kuin komissiokin laatii. Lisäksi EFSAn ja eläinten hyvinvointifoorumin pitäisi myöskin olla mukana tässä työssä. Nyt tulee julkiseen politiikkaan. Meidän pitäisi ottaa huomioon erilaiset tekijät. Jäsenvaltioiden täytyy olla paljon tiukempia myöskin lupamenettelyn yhteydessä silloin, kun on kyse merikuljetuksista ja pitkäistä kuljetuksista muutenkin niin kuin nykyisessä lainsäädännössä todetaan, olosuhteet täytyy, olosuhteiden täytyy olla riittävän että Yhteistyötä pitäisi parantaa myöskin EUn ja EUn ulkopuolisten maiden välillä ja vaatia mm, sääntöjen noudattamista ja lisätä valvontaa. Ja lopuksi vielä yhtäältä on tarve saada lisää tietoa ja varmistaa koulutus ja valistus ja parhaiden käytänteiden jakaminen. Toisaalta komission pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka systemaattisesti jättävät täytäntöön panematta ja toteuttamatta säännöksiä. Tämä voisi olla osa kompromissitarkistusta, jotta saataisiin aikaan tasapainoinen ja kohtuullinen teksti. Kiitoksia kovasti, herra Deli. Zinke, olkaa hyvä. Jeśli można, ja na kanwie tej dyskusji chciałem powiedzieć... Jos sopii, no, haluaisin minäkin esittää muutaman kommentin. Ennen kaikkea haluaisin esitellä oman puolueeni kannan. Me emme keskity uuden säädöksen laatimiseen tässä. Tässä on kyse vain arvioinnista asetuksen kohdalla, joka on ollut voimassa jo muutaman vuoden. Se hyväksyttiin jo vuonna 2005. Tästä syystä meidän pitäisi vastata yhteen tärkeän kysymyksen, eli kun arvioidaan täytäntöönpanoa ja asetuksen noudattamista, niin voimmeko antaa myönteisen vastauksen? Ei, valitettavasti emme voi antaa myönteistä vastausta. Minun ryhmäni ei voi suhtautua myönteisesti täytäntöönpanoon asetuksen kohdalla. Me olemme vakuuttuneita siitä, että on kiinnitettävä huomiota kolmenkin tärkeimpään seikkaan. Ensinnäkin säännösten pitäisi koskea kaikenlaista kuljetusta. On tärkeää, että me tähdennämme myös merikuljetuksia, jolloin valvonta on totta kai paljon hankalampaa kuin on maakuljetuksissa. Toiseksi eläimille pitää tarjota myös riittävää eläinlääkintällistä hoitoa. Kolmanneksi me olemme vakuuttuneita siitä, että tarkastuksia ei voidaan hoitaa vienin ja tuonin kohdalla Euroopan unionin rajojen sisäpuolella – sitten no, meillä on moraalinenkin velvoite tarkastaa kuljetuksia, jotka tulivat, menevät Euroopan unionista kolmansiin maihin. Tämän keskustelun pohjalta haluaisin vielä lisätä sen seikan, että joskus on hyvin yleviä ajatuksia esitetty ja ymmärrän toki tekijöiden pyrinnöt. Valitettavasti ne eivät kuitenkaan ole realistisia. Tässä oli yksi eläin, ajatus esimerkiksi, että jokainen kuljettava eläin saisi sirun, mutta minä vetoan tässä varovaisuuteen tällaisen ajatuksen kohdalla. Se ehkä on helposti hevosten ja lehmien kohdalla ajateltavissa, mutta ajatellaanpa siipikaria. Ei se ole mahdollista. Eli täytyy olla realistinen ja käytännönläheinen. Ei olisi hyvästä, ehdottaa tällaisia epärealistisia säännöksiä, jotka eivät ole toteutettavissa. Minä ja ryhmäni olemme tietenkin avoimia kompromisseja, ja niitä tarvitaan paljon. Jos ei niitä hyväksytä, niin sitten tämä lausunto joudutaan pakosta hyväksymään, ja se olisi hyvästä sekään. Eli minä tässä vetoaisin kompromissin puolelle. Kiitoksia kovasti herra Zemke. Ja sitten seuraavaksi herra Slagowski. Merci madame la présidente. Ja w imieniu pana profesora e, Ryszarda Legutki, mojego kolegi, pragnę bardzo serdecznie podziękować panu sprawozdawcy za dotychczasowe propozycje. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitän esittelijää näistä kompromissiehdotuksista. Yleisesti ottaen voimme ne hyväksyä. Nämä kompromissiehdotukset heijastelevat tämänhetkistä tilannetta ja asetuksen täytäntöönpanoa, joka liittyy eläinten kuljetukseen ja hyvinvointiin. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että edistys, jota on saatu aikaiseksi asetuksen täytäntöönpanossa, ei ole tyydyttävää. Eläinten hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat edelleen olemassa siitä syystä, että Näitä säännöksiä ei noudateta tiukasti jäsenvaltioissa. Täytäntöönpano ei siis ole ollut riittävää toivon, että kompromissiehdotukset voivat vahvistaa valvontaprosessia ihan alusta loppuun asti kuljetuksessa. Euroopan konservatiiviryhmä vaatii sitä, että on aivan tarpeen rajoittaa tuota matkaa kahdeksan tuntiin maksimissaan mukaan lukien lastaaminen, onpa kyseessä sitten mikä liikennevälinen muoto vain. Lisäksi on tarpeen tehdä vielä lisätutkimuksia ja valvoa eläinkuljetuksia paremmin. Me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voimme parantaa eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana. Toivomme, että pian voimme saada tässä lopputuloksen aikaiseksi, jotta maatalousvaliokunta voisi tätä lausuntoamme hyödyntää. Rouva Maisner seuraavaksi. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia Keith tästä erittäin sitoutuneesta lähestymistavasta. Meillähän oli äskettäin kuulemistilaisuus tästä asiasta. Itse en päässyt sinne paikalle, mutta sain avustajilta tarkat tiedot siitä. Ja kuulemistilanteessa tehtiin aivan selväksi se, mistä tässä täytäntöönpanossa on ongelmia. Kysymys on siitä nimenomaan, että ei täytäntöön panna sitä, mitä meillä tekstissämme on, ja tätä valvontaa ei ole riittävästi joissakin maissa, mutta valvontaa on, mutta ei ole ollenkaan kaikissa. Vaikuttaa, että on niin, että lastaustiedot ennen kuin eläin kuljetetaan esimerkiksi kolmanteen valtioon eivät ole riittäviä. Ja esimerkiksi eläinlääkäri ei kykene hoitamaan eläintä niiden pohjalta. Ja itse autot eivät välttämättä ole varusteet tuotettu niin, niin kuin niiden pitäisi olla. Ja niin, että eläimillä on mahdollisuus saada ruokaa ja juotavaa. E, Optimaalistahan olisi tietysti se, että meillä olisi lyhyemmät kuljetusmatkat ja teurastamot olisivat lähempänä, jotta kuljetusta ei tarvittaisi näin paljon, mutta hyvin pitkälti myös on riippuvaista kaikki siitä, että me täytäntöön panemme tätä asiaa niin, niin kuin se on ajateltu ja että kuljetus tapahtuu riittävän hyvällä tavalla, sillä eläimille on tärkeää myös se, että katsotaan, miten pitkiä nämä kuljetusmatkat ovat. Kyseessä on hyvin kattava asiakirja ja meille kaikille ö, eläinten hyvinvointi on tärkeä. Tämä on tärkeä eläinten hyvinvointien kannalta, mutta se on myöskin tärkeä meidän yhteiskuntamme kannalta ja siitä syystä meidän täytyy mahdollisimman hyvin hoitaa tämä asia. Vaikuttaa siltä, että meillä on liian vähän tietoa tilanteesta ja ja sitten ei ole riittävästi tuloksia, joiden pohjalta voitaisiin tilannetta arvioida. Selkeästi täytyy myös ottaa huomioon sen, että komission täytyy huolehtia siitä, että kun näitä asioita täytäntöön pannaan, niin komissiohan on lainsäädännön vartija ja sen täytyisi varmistautua siitä, että asiat hoidetaan ja jäsenvaltioiden täytyy myös hoitaa tämä asia. Tässä on erittäin paljon eroja jäsenvaltioiden välillä siinä, millä tavalla tämä lainsäädäntö on otettu käyttöön ja millä tavalla eläinten hyvinvoinnista huolehditaan. Tätä täytyy ehdottomasti myös parantaa lisää. Kuten myöskin näiden kyseisten liikennevälineiden ja kuljetusvälineiden varustelutason parantaminen on tärkeää. Kiitos, rouva Paisa. Rouva Gonzales. Gracias, presidenta. Gracias también al, al ponente. Kiitoksia kovasti valmistelijalle. No, paitsi että puhuisin tarkistuksistamme siitä, miten tässä on neuvottelut kehkeytyneet. Teidän kanssanne uskon, että menevät ihan hyvin eteenpäin, mutta me kaipaamme tässä komissiolta, että se kokonaisuudessaan asetuksen korjaisi liittyen eläinkuljetuksiin – kun aikana hyväksymme aloitteen, niin 14 vuotta on jo kulunut siitä asetuksen hyväksymisestä siis. Ja kun nyt vielä pari vuotta lisää ennen kuin voidaan uusi edes hyväksyä. Eli se olisi päivitetty sosiaalisine muutoksineen ja käsityksineen, kun ajatellaan minkälainen käsitys ihmisillä on. Käsittääkseni nyt on jo paljon enemmän tietoisuutta. Myös ajatellaan enemmän eläimiä ja he, miten heitä kohdellaan. Esimerkiksi hyvä on, että siellä on kohta yhdeksän nyt uutena. Siinä voidaan päivittää jotakin asioita, mutta ihan teellisintä olisi, että kokonaan tarkistettaisiin koko asetus. Mutta sinällään on ihan myönteistä ensinnäkin, että olemme päässeet yksimielisyyteen siitä, että kun meillä on nyt uutta hyvää tekniikkaa muun muassa paikallistamista varten, niin komissio ainakin voisi miettiä, teknistä käyttökelpoisuutta, jotta voitaisiin yksittäin eläimet paikallintaa, tai ainakin ryhminä. Ehkä voi laittaa kallista ensin aluksi, mutta ehkä saada mittakaavaa tuo myöhemmin, niin että voidaan sitten, pienet tuottajatkin voivat sitten kantaa nämä kustannukset. Tarvitsisi varmasti ensin tukea julkiselta puolelta. Olisi tärkeää kuitenkin, että tätäkin selvitettäisiin. Ja toiseksi mitä me haluaisimme myös tänne, ovat seuraamukset ja toiminta viedään toimiluvat, jos eivät noudata tätä lainsäädäntöä. Australiassa on tällaisia käytössä. Vielä totesin, että olen kovin tyytyväinen tähän ehdotukseen niin, että musta luettelo julkaistaisiin, jos joku ei noudata sääntöjä. Tässä nyt tässä vaiheessa kaikki. Olen pahoillani minun joutuminen toiseen kokoukseen, mutta avusta kyllä kirjaa ylös kaikki vastaukset. Kiitos. Merci. Kiitoksia kovasti. Rouva Arno Ty, olkaa hyvä. Merci, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Olemme tuominneet ihmiset, jotka ovat rikollisella tavalla jättäneet noudattamatta hyvinvointisääntöjä kulutusten aikana. Tarkoituksena on vähentää eläinten kärsimystä. Esittelijä on tähän pyrkinyt esimerkiksi puhumalla näistä liikkuvista teurastamoista, jotka itsensä kuuluu valiokuntamme toimipiiriin, mutta ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, koska nämä auttavat helpottamaan niitä ongelmia, jotka liittyvät eläinkuljetuksiin, joita tehdään kammottavissa olosuhteissa. Suurin osa tarkistuksista menevät oikeaan suuntaan. Valitettavasti Minun nähdäkseni tässä on pari keskeistä kysymystä, jotka vielä ovat avoinna. Ensinnäkin elävän olennon kunnioittaminen, mukaan eläinten kunnioittaminen ja toisaalta kuluttajat ja se, että voidon tavoittelussa unohdetaan muiden kärsimykset sisämarkkinoilla, yhteismarkkinoilla ja me pyrimme tavoittamaan pelkästään voittoa ja tavaroita kuljetetaan yhä Suomessa määrin, yhä pitempiä matkoja, mukaan eläimiä. Huolimatta siitä, mitä ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia tai eläinten kärsimyksiä vaikutuksia tällä on. Eläinten kärsimystä, kun pyritään lievittämään, jotkut haluavat varmistaa myöskin, että liikenneharjoittajien työntekijöitä ei myöskään riistä millään tavalla. Thomas Mecker. Thomas Mecker, puolitoista minuuttia. Thomas Mecker. Eh, voorzitter. Ja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minunkin kysynnäntäni lähellä on eläinten hyvinvointi. Ja aivan kuten täällä kollegat Taylor ja muut kollegat sanoivat ja ottivat selkeästi tämän täytäntöönpanon puutteellisuuden esille, niin minäkin olen tässä samaa mieltä ihan skandalimaista, kun emme kykene omia asetuksiamme ja direktiiviämme valvomaan tai me halua sitä tehdä, tehdä. Kaikki se hyvä lainsäädäntö, joka meillä on, niin eihän se silloin ole enempää kuin paperitiikeri. Öö, olen nyt myös kirjallisen kysymyksen komissiolle, aivan kuten moni muukin kollega. Ja tämä asia on useisen ottaisen tullut esille myös parlamentin eläinhyvinvointiryhmässä. Ja myös ympäristövaliokunnassa ja näin mielestäni nämä tarkistukset, joita on esitetty, ovat kyllä todella hyviä ja vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikki ryhmät eivät yhtä lämpimästi ole ottaneet näitä tarkistuksia vastaan. Kollega Heilovin ehdotukset ja monien muiden tarkistukset ovat kuitenkin minun mielestäni ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Äh, liikuntamatkan, äh, liikennöintimatkan pituuden rajoittaminen, parempi valvonta, parempi kontrollointi ovat sellaisia asioita, jotka missään tapauksessa eivät saa jäädä tässä ulkopuolelle. Muista, mm, toivon, että esittelijä ja varjoesittelijä ovat mahdollisimman nopeasti päästä sopimukseen tässä erittäin tärkeässä asiassa. Kiitos kovasti. Herra Ylskuuk, olkaa hyvä. Pour une minute trente. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti. Ei kun anteeksi. Jo pitkään on ollut esillä kysymys eläinten kuljetuksista. Mitä se oikeastaan kertoo EUn yhteistyöstä? Aika kielteinen kuva on syntynyt, miten eläimiä kohdellaan hyvin kaltoin – miten heitä ympäri ämpäri kuljetetaan pitkiä aikoja. Ja, ja ihan katastrofaalisissa olosuhteissa. No se on se kuva, jonka EU-kansalainen on saanut jo pitkään. Nähneet ehkä jotain televisiosta ja kuullut radiosta. Vihdoinkin meidän täytyy saada parempia sääntöjä eläinkuljetuksen varten ja toivottavasti saadaan enemmistö liikennevaliokunnassa tähän että minunkin tarkistukseni olisivat mukana kompromisseissa. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Kramer. Puolitoista minuuttia. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter bedanken. Und Haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Toivon mukaan sen taakse saadaan enemmistö. Ilän kuljetukset ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet mer- merkittävällä tavalla. Huolimatta siitä, onko kyse elävistä tai kuolista eläimistä. Yksi esimerkki ne ravut, jotka kalastetaan merestä, pohjois ja muualta, kuljetetaan Marokkoon, koska siellä on matalammat palkat. Ne puhdistetaan Marokossa ja sitten ne myydään Helsinkiin ja Osloon ja tarjotaan sitten ruokapöydissä. Tämä on absurdia, mutta realiteetti. Ja ne eläimet, jotka viedään teurastamoihin, 40-50-luvulla matkat ovet teurastamolle olisivat lyhyisiä, mutta suuret teurastamot tekevät työn halvemmalla, pienet suljetaan ja sitten eläinkuljetukset lisääntyvät. Eläimiä kuljetetaan satoja jopa tuhansia kilometrejä. Ja sitten se liha kuljetaan takaisin sinne, mistä se oli alun perinkin peräisin. Liikenne on kertakoisesti tehty halvaksi, joten se ei ole missään suhteessa – niihin tavoitteisiin, joihin halutaan. Puiteolosuhteita pitäisi muuttaa. Mielelläni kuulisin komission suunnalta, miksi vuosikausia komissio on tekemättä yhtään mitään asialle. Lainsäädäntöä tarvittaisiin komission sopimusten vaalia, sen pitäisi jotakin tehdä. Laki, jonka toteuttamista ei valvota, jonka loukkaamisesta ei tule sanktioita, niin se on turhaa. Mikäli lakia myöskin kunnioitetaan ja sen valvontaa kun valvotaan vasta sitten lailla on jotain mieltä. Kiitos kovasti herra Kramer. Ja nyt käyn komission puoleen. Puheenvuoron saa Rova Ramirez vielä Sante pääosastolta. Missä olette? Tervetuloa. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komissio. Niin haluan vielä toistaa, että komissio on täysin sitoutunut kohentamaan asetuksen täytäntöönpanoa, mutta muistuttaisin vain, että nyt meillä on toimia käynnissä, jotta saadaan kokonaiskuva esimerkiksi tieliikennekuljetuksista, mutta myös merikuljetuksista. Niin ikään on työ vireillä eri rintamilla, jotta voidaan ratkaista ongelmat, jotka liittyvät korkeisiin lämpötiloihin. Ja sitten on toimia, jotta voidaan parempaa tietoa saada niin että jäsenvaltiot ja komissio voisivat keskittää voimansa niihin, joissa on suurempia ongelmia eläinkuljetuksissa. Me uskomme, että jos asetusta täytäntöönpannaan kunnolla, tarjoaa eläinkuljetuksille mahdollisuuden hyvinvoinnin takaamiseen. Ja odotamme mielenkiinnolla parlamentin mietintöä ja totta kai seuraamme tarkkaan niitä suosituksia, joita te ehkä mahdollisesti esitätte komissiolle. Kiitoksia kovasti. Merci. Kiitoksia. Kiitos herra. Kiitos teille, olette päätä keskustelun. Kiitoksia kovasti. Puheenvuorot ovat olleet varsin mielenkiintoisia ja olen huomannut missä määrin me kaikki ilmeisesti Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että täytäntöpano on ollut huonoa. Ja nyt on kysyttävä, miten voitaisiin saada kohennusta siihen. Miten saadaan aikaan ratkaisu, kuten SD totesi, että sen pitäisi olla käytännönläheinen ja toteutettavissa. Olen vähän pettynyt kyllä komissioon ikään kuin he esittelisivät jotain parempaa näkymää siitä, että täytäntöönpano ei ole kovin kaksista. No onpa vahinko. Ilmeisesti tunnustavat sitten, että kun ovat sopimuksen vaalioita, niin olisi aika kohtuullista nyt odottaa, että sanoisivat, mitä oikein sitten tekevät käytännössä. Jos nyt vain tietoa kerätään, niin ei se riittää. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olisimme voineet kerätä tietoa. Voi hyvänen aika kai nyt. Meillä on riittävästi tietoa jo. Eikö se riitä? Eli minä aion kuunnella ja ottaa huomioon kaikki näkökohdat, mitä kuultiin. Myös ajatus siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi myös ottaa harteilleen, harteilleen velvollisuuden perustaa paikallisia teurastamoja tai liikkuvia teurastamoja. Ehkä kohesiorahastosta voitaisiin löytää varoja. Minusta se olisi aika hyvä diili kaikille. Mutta tässä taustalla tietenkin on tämä kysymys, että ihmiskuntana meidät määritellään sillä tavalla, miten me kohtelemme eläimiä. No jotain eläimiä aina tietenkin syödään, mutta ei ole mitään syytä kohdella niitä kaltoin, epäinhimillisellä tavalla, kuten nyt kärsivät. Eli aion esittää korjattuja kompromissitarkistuksia, paneudutaan niihin sitten kunnolla ja maanantaina palataan siihen varjovalmistelijoiden kanssa. Merci. Kiitos. Eli äänestys oli ajateltu 22. niin se on myöhempänä ajankohtana tulossa. Ja sitten seuraavaksi rova Marita Ulfskukin miettiin, Tervetuloa, hyvä kollega. Komission ehdotus direktiivisi luopumiseksi vuoden ajoittaisesta kellon ajan siirrosta. Olkaa hyvä, Rova Ulfskuk. Tervetuloa valiokuntaamme. Annan teille välittömästi puheenvuoron rouva esittelijä, olkaa hyvä. No, attendez. D'abord Eikö ensin puheenvuoron saa kyllä komissio, joka on kuka? Herra Haugart, oletteko valmis puhumaan kellonen asirosta? Olkaapa hyvä. Merci beaucoup, madame. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia hyvät jäsenet. Kiitoksia siitä, että halusitte tänne tulla lyhyesti jäsentelemään. No sit vai. But first of all, let me just... Uh- Mitä kesäajan aikaan tulee sen lopettamiseen? Kolmikantakeskustelut olivat hienoja. Ilmailualan kolmikantakeskustelu ja myöskin tietulijärjestelmä Ilmaa koskevat keskustelut onnistuivat hienosti, onnittelut siitä. Mutta palatakseen kesäaikaan. Me kaikki tiedämme, että puheenjohtaja Juncker union tilaa koskevassa puheessaan teki tämän ehdotuksen. Hän halusi osoittaa, että komissio haluaa vahvasti pitää kiinni toissijaisuusperiaatteesta ja osoittaa, että sääntelyyn ryhdytään vain ja ainoastaan, mikäli selkeä eurooppalaista lisäarvoa tulee toiminnasta. Hän olisi osoittaa kansalaisia, että me kuuntelemme heidän toiveitaan ja pyyteitään. Mitä tulee kesäaikaan siirtymiseen, niin kuin puheenjohtaja totesi, kukaan ei ole ollut riemuissaan koskaan silloin, kun EUn laki on jollakin tavalla ehdottanut sitä, että kello kääntää kaksi kertaa vuodessa. Minun esitykseni perustuu kolmeen osioon. Ensinnäkin hieman taustaa, sitten ehdotuksen sisältö ja kolmanneksi toivon mukaan voin kertoa teille, kuinka jatkossa tulemme toimimaan ensinnäkin taustasta. Kaikki olemme tietoisia, mitä tässä taustalla on. Kesäkään siirtyminen otettiin alun perin käyttöön niin, että tarkoitusperänä oli säästää energiaa. Jäsenvaltiot ryhtyivät siirtoon. kahden maailmansodan jälkeen jotkut maat luopuivat miehimätyksestä, mutta kun 70-luvulla öljykriisi riehui, silloin uudelleen ryhdyttiin kelloja siirtämään EU-lainsäädäntö, joka liittyy kesäaikaan. Otettiin vuonna 1981 kertaa esiin. Tarkoituksena oli harmonisoida lähestymistapaa sisämarkkinoilla, toimenpiteitä sisämarkkinoilla. Direktiivi 2000, 2000 kautta 24 kautta EC tai EU on tässä taustalla. Tämä näyttää sitä, että kaikki jäsenvaltiot siirtyvät maaliskuun viimeisen suuntaina kesäaikaan ja sitten palaa talviaikaan viimeisenä sunnuntaina lokakuussa. Ei on laki näin säätää. Miksi aiomme luopua nyt tästä? Viime vuosien aikana, kuten tiedätte, puheenjohtaja, yhä useampi ihminen on vaatinut, että komissio tarttuisi tämän asian. Jotkut vetomukset ovat tulleet tästä teidän parlamentin, teidän parlamentin suunnalta olemme saaneet kirjeitä, vetoomuksia, joita on rekisteröity. Keskustelu on käyty myöskin täysistunnossa asiasta. Helmikuussa te vaaditte päätösaseman muodossa, että ryhtäisiin arvioimaan nykyistä direktiiviä ja tarpeen tullen vaadittiin direktiivin uudistamista, muuttamista. Näin me olemme nyt tehneet. Ette ole olleet yksin, kun te olette asettaneet kyseenalaiseksi nykyjärjestelmän. Lukuisia kyselyitä on tullut myöskin kansalaisten suunnalta ja myös yhä suurempi määrä jäsenvaltioita on kyselyt asiaa. Nyt on kerätty näyttöä, todistusaineistoa, mukaan luettuna hieno ex post-arvio, jonka teidän oma tutkimuskeskuksenne laati viime lokakuussa. Tuo kertomus näyt- osoittaa, että syyt kellonvaihdon takana ovat vähemmän merkityt kuin aiemmin. Mitä energiansäästöön tulee, on osoittautunut, että energiansäästö hyöty on hyvin rajallista. Lisäksi uuden teknologian käyttöönotto mukaan luettuna älymittarit ja niin poispäin on jo johtanut siihen, että energiansäästöpotentiaali kesäkään siirtymisestä tai kellon vaihtamisesta, kellon siirtämisestä kaksi kertaa vuodessa on vähäistä. Terveysvaikutukset niiden osalta vaikutukset ihmisten biorytmeihin saattavat olla merkittävämmät kuin mitä aiemmin luultiin. Tieliikenneturvallisuudenkin osalta näyttö on kaikkea muuta kuin vedenpitävää. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta tai tehdä sen johtopäätös, että syyt sille, miksi me säännöt alun perin otettiin käyttöön, eivät yksinkertaisesti enää päde. Selkeää näyttöä on toisaalta siitä, että ei koordinoitu kellon vaihtaminen jäsenvaltioiden kesken haittaisi sisämarkkinoiden toimintaa. Tästä koituisi kustannuksia ja hankaluuksia räätyttävään kauppaan ja mahdollisesti liikennepuolella olisi keskeytyksiä ja viestintä tai liikenneyhteydet heik- olisivat ongelmallisia. Laadimme myöskin julkisen kuulemisen, kuten tiedätte. Sen myötä saatiin noin 4,6 miljoonaa vastausta 99 prosenttia tuli kansalaisilta tästä vastauksista. Tämä on kaikkein suurin määrä vastauksia ikinä julkisen kuulemisen yhteydessä. 84 prosenttia vastaajista kannatti sitä, että luovutaan kesäaikaan siirtämisestä. Tärkein syy oli se, että ihmisten terveys on huolestuttava asia. Toisaalta puhuttiin, että energiansäästöä ei koidu paljonkaan vaikka EUn päätettävissä ei tämä olekaan, kysymme myöskin, että mikäli kesästä luovuttaisiin, niin mikä olisi sitten kansalaisten suosikkivaihtoehto, jatkuva kesäaika vaiko pysyvä talliaika. Enemmistö 56 prosenttia vastasi, että he pitävät pysyvää kesäaikaa parempana vaihtoehtona. Permanent. 36 piti parempana sitä, että ollaan jatkuvasti talviajassa ja 8 prosenttia sanoi, että ei sillä ole niin väliä. Tätä taustaa vasten sitten arvon jäsenet ja rouva puheenjohtaja komissio teki ehdotuksensa. Tärkeimmät komponentit ovat siinä seuraavat. En nyt käy aivan yksityiskohtaisesti kaikkea lävitse. Aiemmin lopettaa kellojen vaihdon kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäinen huhtikuuta 2019 eteenpäin. Sen jälkeen, kun kaikki ovat siirtyneet kesäaikaan 31. maaliskuuta viimeistä kertaa. Jäsenvaltiot, jotka haluavat tehdä lopullisen siirron vielä takaisin talviaikaan voivat näin tehdä vielä viimeisenä sunnuntaina lokakuussa ensi vuonna. Toiseusperiaatetta kunnioittaa, ja tämä on tärkeä asia. Voisitteko toista, mitä tämä tarkoittaa? Olin tässä vähän hukassa jo. Irtamme, että lopetamme nämä kaksi kellonsiirtoa kaikissa sen valtioissa ensimmäinen huhtikuuta 2019 eteenpäin. Silloin jo Tämän jälkeen sitten viimeisen kerran voivat kaikki siirtyä kesäaikaan 31. Kaikki siirtyvät siis viimeistä kertaa kesän 31. maaliskuuta, mutta jäsenvaltiot, jotka haluavat vielä tehdä vihon viimeisen kellon siirron, voivat siirtyä takaisin talviaikaan. Tämä on mahdollista tehdä vielä viimeisen sunnuntaina lokakuussa. Vihon viimeinen siirto. Toisiusperiaatteita kunnioittain jäsenvaltiota itse päättävät, haluatko ne pysyä jatkuvasti kesäajassa tai jatkuvasti talviajassa. Tämä on ainut kansallisesta päätöksenvallassa, kansallisen päätösvallan asia, mutta komissio pyrkii koordinoimaan ja toivoo, että jäsenvaltiot kuulisivat herkällä korvalla muita ennen kuin ryhdytään päätöstä tekemään, koska tilkkutäkki olisi huono lopputulos. Ehdotamme myöskin uutta järjestelmää, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot haluavat vielä tehdä muutoksia – aika, aikaansa tulevaisuudessa ne pitäisi ilmoittaa päätöksestä komissio ainakin kuusi kuukautta ennen kuin jonkinlainen muutos tehdään. Niitä muut jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat sitten valmiita tällaisen kerran muutokseen, kellojen muutokseen. Tulevaisuudessa, kun käsitellään tätä ehdotusta, jäsenvaltiot ovat käyneet jo lukuisia rakentavia keskusteluita neuvostossa syksyn aikana. Tuloksena on se, että edistyskertomus tullaan laatimaan – tulevaa liikenneministerineuvoston kokousta varten, joka järjestetään 3. joulukuuta. Olemme erittäin iloisia havaitessamme, että keskustelut ovat hyvin lähteneet liikkeelle. Myöskin parlamentaarisessa keskusteluitellaan. Me haluamme nopeasti sopimuksen asiasta ja nopeasti pistää se myöskin täytäntöön niitä sekä kansalaiset että muut sidosryhmät hyvissä ajoin tietävät, miten tullaan toimimaan. Tietystikin pistämme merkille ja otamme huomioon teidän suunnitelmanne Tarkoituksena on parlamentti ottaa kantaa ensi vuoden maaliskuussa. Erittäin voimakkaasti kannattaisimme sitä, että hyvin nopeasti pyrittäisiin sopimukseen, mikä vähän mahdollista asiasta, niin että kansalaiset ja yritykset voivat olla selvillä vesillä mahdollisimman nopeasti asian suhteen. Tässä oli minun alustukseni. Kiitoksia paljon. Ilon mielin vastaan kysymyksiin ja teidän kanssa yhteistyötä asian eteenpäin viemiseksi. Kiitos kovasti tästä yksityiskohtaisesta esittelystä, mutta, mutta kertoneet neuvoston kannasta nyt. Olkaapa hyvä. The position of the council will... Neuvoston kanta tulee esille kolmas joulukuuta neuvoston suulla. Ei ole minun asiana kertoa neuvoston kannoista. Si, si vous avez des... Jos teillä jotain tietoja on, niin kyllä meille voidaan antaa sen, että ihan täällä meidän kesken. Eikä komissiosta kukaan halua kertoa mitään. No, eteenpäin. Rouva, esitteli, olkaa hyvä. Eh, tack, fru ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Se ehkä poisti joitakin kysymysmerkkejä tästä tekstistä ennen kaikkea. Se varmaan johtaa siihen, että olemme mahdollisimman aktiivisia parlamentin puolelta näissä kysymyksissä. Parlamentihan otti kantaa asiaan tämän vuoden helmikuussa, jossa me kehotimme komissiota tekemään tutkimuksen ja vaikutusanalyysin tästä kellojen siirrosta. Se, mitä sitten tapahtui, oli se, että komissio sen sijaan kävi tästä yleistä näkemystä vaihtoa viime kesänä. Siihen käytti vain kahdeksan viikkoa, eikä 12, joka on tämä tavallinen aikamäärä. Kun komissio sitten esitteli ehdotuksensa syyskuussa, niin saamme nähdä, että kyseessä on ollut nopea prosessi, eikä välttämättä niin perustavanlaatuinen tausta-analyysi, jota me olisimme mielellämme halunneet. Joka tapauksessa toivottavasti tämä ei nyt sitten vaikeuta parlamentin työtä. Mekin pidämme vauhtia yllä ja meillä on tietysti tavoitteellisuutta tämän lakiehdotuksen suhteen. Haluamme tarjota selkeää tietoa tosiasioita ja vaikutusanalyysejä siitä, mitä nämä eri vaihtoehdot voivat merkitä. Aiomme työstää edelleen tällaista kunnianhimoista tavoitetta ja toivennamme on se, että saamme laajan tuen Euroopan parlamentissa tälle kysymyksessä ja tietysti tämä tulee tapahtua ehdottomasti ennen tätä toimikauden loppua. Talvi- ja kesäajan muuttaminen on erittäin tärkeä kysymys monille Euroopan kansalaisille, ehkä hieman yllättäenkin. Joka vuosi meihin on otettu usean otteeseen yhteyttä kansalaisten puolelta, jotka ovat kysyneet sitä, miksi tällainen järjestelmä on ja miksi se on säilytetty. Ja kansalaiset tietysti odottavat, että me kykenisimme esittämään valmiin ehdotuksen vaikka meillä on vähän aikaa enää jäljellä tästä toimikaudesta. Osa kansalaisista, jotka ottavat meihin yhteyttä, to- sanovat, että he voivat sekä henkisesti että fyysisesti huonosti, kun kelloja siirretään. Ja tämä tietysti selkeästi näkyy myös tässä komission selityksestä, jonka kaikki ymmärrämme. On tärkeää, että meillä on harmonisoitu järjestelmä EU:ssa, koska meillä on sisämarkkinat jotka erittäin paljon ovat riippuvaisia siitä, että meillä on selkeä puitteisto aikavyöhykkeille. Se, mitä nyt tänä päivänä voidaan todeta nyt, kun tämä tieto on saatu, on, että teemme voitavamme, jotta saisimme sellaisen muutoksen aikaiseksi, joka toimii joidenkin varjoisetelijöiden kanssa, jotka ovat olleet mukana. valmistelemassa vähän tällaisessa yksinkertaisessa muodossa niin, että voisimme mahdollisimman nopeasti ryhtyä työstämään tätä, niin kaikki mukana olevat osapuolet saavat meiltä selkeän viestin ja meidän täytyy nähdä että myöskin, että meillä on riittävän pitkä siirtymäkausi ja meillä täytyy olla aikaa sopeutumiseen ja valmistautumiseen, jotta tällainen muutos toimisi. Tämä ei saa vaikeuttaa kansalaisten elämää eikä muiden, joihin tämä aikamuutos vaikuttaa. Minä teen mahdollisimman kunnianhimoista työtä, jotta saisin tämän kertomuksen valmiiksi ennen vuoden loppua ja odottelen innokkaasti yhteistyötä kaikkien valiokuntien kanssa, jotka haluavat olla tässä yhteistyössä, kuten myöskin varjoesittelijöiden panosta, jotka nyt jo epävirallisessa muodossa ovat käyneet keskusteluja asiasta. Minut, mä olen myös kutsunut ihmiset koolle seuraa ensimmäiseen kokoukseen, ensimmäiseen esittelijäkokoukseen, jotta voimme sitten mahdollisimman vauhdikkaasti viedä eteenpäin tätä asiaa ennen kuin toimikausi loppuu. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia, rouva esittelijä. Olemme nyt vähän myöhässä kokouksessamme, eli kaksi minuuttia aikaa puheenvuoroille. Her... Ensin Eero Slopova varjoesittelijänä. Děkuji, paní předsedkyně. bych především chtěl, od komise, Je to určitá ukázka politické... Kiitoksia. Tässä nähdään selkeästi, minkälainen poliittinen joustavuus meillä on. Minä olen ollut johtamassa epävirallista työryhmää, joka jo monta vuotta käsitteli tätä teemaa. Ja ihan alussa kuulimme myös komissaari Boltsilta. Hän kirjoitti meille kirjan, jossa hän sanoi, että tämä asia – ei kuulu niihin tärkeisiin isoihin kysymyksiin, joita komission tulisi käsitellä. Mutta nyt kun meillä sitten on Junckerin kertomus ähm, Euroopan unionista, niin siinä olemme saaneet kuulla, että tämä onkin tärkeä asia. Komissio on myös ottanut asia esille äh, ja on kysynyt, kysynyt kansalaisilta asiasta, mutta se ei ole toiminut niin kuin parlamentti on halunnut sen toimivan toimintavälinen sopimus tulee tässä suhteessa esille niin, että vähän tässä ex ante ja ex post esitetään eri näkemyksiä. Tässä saadaan nähdä selkeästi se, että ylipäätään ei ole tapahtunut mitään tässä asiassa tämän mennessä. Tämä lainsäädäntö on otettu käyttöön ja tällainen julkinen kuuleminen ei voi mitenkään korvata muuta toimintaa. On tärkeää, että me toimimme niin, että saamme myös kokemuksia vaikkapa kuljetusyrityksiltä, jotka joutuvat elämään tämän kunnianhimoisen suunnitelman puitteista. Niin, että täytyy tehdä jo etukäteissuunnitelmia. Lisäksi tietokoneyrityksillä saattaa olla ongelmia tietokoneohjelmissaan, niiden, ne joutuvat työstämään niitä, jos tällainen ähm, kellon siirto tapahtuu. Tämän lisäksi meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla tämä otetaan käyttöön. Useinhan äh, direktiivissä meillä on kahden vuoden siirtymäkausi. Tässä nyt puhutaan muutamasta kuukaudesta tai jopa viikosta. Eli tässä on tarkoituksena täytäntöönpana asiaa ihan ennätysajassa. Mitään vaikutusanalyysiä ei ole kuitenkaan sinne suhteessa tehty. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että suurin osa eurooppalaisista haluaa, että kellonsiirrosta luovutaan. Ja nyt meidän tehtävänämme on työskennellä niin nopeasti, että voidaan tämä toive täytäntöönpana mahdollisimman nopeasti. Toivottavasti voidaan asia hoitaa maaliskuun mennessä. Kiitos herra Svoboda. Herra Zlotowski, olkaa hyvä. Kiitos kovasti, hyvä naiset ja herrat. En haluaisi nyt esittää puolisota vastaan, mutta kuitenkin haluaisin esittää komissiolle muutaman kysymyksen. Tällä haavaa Nimittäin me teemme tämän siirron kaksi kertaa vuodessa. Kaksi kertaa tulee ongelmia vastaan, mutta kuitenkin yö ja päivä tulee suurin piirtein samaan aikaan Euroopassa. Voi olla kuitenkin, että jos melkein menee Strasbourgiin, niin täytyy kaksi kertaa muuttaa aikaa. Totta kai jotkut maat ovat tätä mieltä ja se on ymmärrettävissä, mutta meillä on myös tässä nyt määräaika, jota ei pidä ylittää. Eli seuraava kevät. Moni yritys on joutumassa siihen hankalaan tilanteeseen, että ei voi hintaa korottaa kovin paljon, kun tämä niin nopeasti tulossa tämä päätös. Onko komissio arvioinut, minkälaisia seurauksia tällä päätöksellä on esimerkiksi lentoyrityksille? Sehän edellyttää myös sitten menettelyn muuttamista, kun ajatellaan lentojen lähtö- ja saapumisaikoja. Onko komissio tätä käynyt läpi, että kun tätä kellonaikaa vuoden ajoittaisesti muutetaan, niin on yhä enemmän tieliikenneonnettomuuksia. Onko muita perusteluita sille, että poistettaisiin tällainen kellon siirto vuoden ajoittaisesti? Tässä muutama kysymys, jotka haluan esittää komissiolle. Olisin kiitollinen, jos saisin vastauksen. Kiitoksia, Slovioski ja Rova Bilbao. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos puheenjohtaja. No minä uskon, että tässä on kyllä jotain myönteistä tämän ehdotuksen parissa. Nimittäin kiitos Euroopan parlamenttiin keskustelun ja meidän näkemyksemme. Järjestettiin julkinen kuuleminen. Meillä on nyt tiedot ja massiivisesti ääni tuli kuuluville kansalaisilta. Ehkä on syytä olla tähän tyytyväinen. Tämä on ensimmäinen askel. Ja sitten toiseksi, selväksi on käynyt myös se, että meillä on historialliset syynsä taustalla kellon siirrolle. Ja varsinkin energiasäästö, mutta se on nyt sitten saatu aikaan, eli voidaan miettiä, tarvitaanko joka vuosi kaksi siirtoa. Ja sitten toisaalta yhä enemmän on myös tietoja, mutta ei riittävän painokkaita, ja kuten komissiokin juuri totesi, että mikä on ihmisten biorytmi, ajatellen myös luonnon rytmiä. Ei tätäkään ole riittävästi huomioitu ja analysoitu, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että tätä on syytä pohtia. Sikäli me uskomme, meidän pitäisi hyväksyä päätös asiassa. Mutta on tässä yksi asia kuitenkin, joka meitä huolettaa. Yhtäältä täytyy tehdä selväksi se, että yksi asia on ensinnäkin se, ettei tämä vuoden ajoittainen kellonajan siirto toteudu kaksi kertaa vuodessa, mutta teidän sen valtiot joutuvat sitten tekemään päätöksen, mikä on se virallinen kellon aika, johon päädytään, ja se valtioiden keskenkin. Siinä on ehkä syytä ponnistella erityisesti harjoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, miettiä mitkä ovat aikomukset itse kullakin. Totta kai meidän täytyy jotenkin yhdenmukaistaa tätä niin, että kohesio säilyy unionin sisällä. Riippuen tietenkin siitä, mitä itse kukin tekee, niin voi olla, että syntyy valtavia vääristymiä kaikilla aloilla – ei pelkästään ajattele ihmisten hyvinvointia, tässä puhuttuu lentoliikenteestä, pitää unohtaa myös ajatellen, kuinka moni vuo, tekee myös vuorotyötä sekä päivin että öin Euroopassa. Ja siksi me tätä erotusta varmasti kyllä työstämme ja huomioimme myös historiallisen taustan ja pikkuhiljaa päästään eroon näistä kellon ajan siirroista kaksi kertaa vuodessa. Kiitos, rouva Ar- Rova Bilbao, anteeksi. Herra Kramer. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon. Keskustelu on askarruttanut jo pitkään. Se on jo pitkään. Ja sanottiin aiemmin, että energia säästyy valtavasti talve, kesä- ja talviakaan siirtymisestä. Nyt on kaikki tutkimukset osoittaneet, että näin ei ole. Kenties silloin oli niin kuin kesäaika alun perin käyttöön. Euroopassa on erilaisia aikavyöhykkeitä, mikä tarkastellaan historiallisesti, kuinka tilanne on muotoutunut. Portugalin ja Espanjan välillä on esimerkiksi eli, eri aikavyöhyke. Tässä on historiallisia syitä tämän taustalla. Hitler, Franco ja Mussolini tekivät yhteistyötä, halusivat yhteisen aikavyöhykkeen. Sodan jälkeen tätä ei sitten muutettu enää takaisin. Ei, ei, ei, kyllä, kyllä se näin oli. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei, ei, ei. Kyllä se oli näin. Ihan oikeasti oli. Silloin siitä sovittiin välihuutoja ilman mikrofonia. Minä tässä puhun siitä huolimatta. Sodan jälkeen tätä ei muutettu. Nyt tilanne on sellainen, että on eri aikavyöhykkeitä. Tiedämme myöskin, että tämän kellon siirtämässä myöskin terveyteen vaikutusta ja eläimet puolestaan. Eläimet eivät myöskään käytä erityiskelloa, ne heräävät eri tavalla. Siksi Äh, kellojen siirto voitaisiin lopettaa. Olemme erilaisia intressejä kuitenkin. Pohjoisen intressit ovat erilaiset kuin etelän intressit. Kenties lännessä erilaiset kuin idässä. Mutta emme halua mitään tilkutakia tietenkään, mutta olisi mahdollista, että sovittaisiin asiasta niin, että ratkaisu olisi siedettävä ja lopetettaisiin kellojen siirto, koska tänä päivänä se ei enää hyödytä ketään. Kiitos, herra Kramer. Rova Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen avauspuheenvuorostaan. Asia on ollut varsinkin meille suomalaisille tärkeä jo pitkään ja, ja kiitos kollega Svobodalle hyvin edenneestä yhteistyöstä ja monelle muulle toimijalle, toki kollegoille laajemmin ja myöskin jäsenmaille, että ollaan tässä tilanteessa. Asiantuntijoiden huolet tällä hetkellä useista jäsenmaista kohdistuu liikennesektorilla erityisesti lentoliikenteeseen, josta haluan sanoa sen verran, että siinä vaiheessa kun me käydään läpi tätä kokonaisuutta, niin meidän täytyy huomioida se todellisuus, että lentoliikenteen slottien eli lähtö- ja laskeutumisaikojen uudelleensuunnittelu vaatii oman aikansa ja näitä saatetaan joutua neuvottelemaan suurelta osin, osin varsinkin mikäli tapahtuu aikavyöhykkeiden pirstoutumista, pirstaloitumista. Ja siksi toivoisinkin, että meillä olisi varsin yhtenäinen, fiksu Euroopan laajuinen ratkaisu, eikä niin, että me päädyttäisiin hyvin erilaisiin aikavyöhykkeisiin tai erilaisiin, erilaisiin aikoihin eri alueilla, joka muodostaisi oman haasteensa myös, myös koko liikennejärjestelmälle, varsinkin, varsinkin lentoliikenteen osalta. Joten toivon, että kellojen jatkuvasta siirtelystä kyetään luopumaan fiksulla, koordinoidulla ja toimivalla tavalla – ei niin, että, että aikavyöhykkeet ja aika erila, erilaiset ajat pirstoutuisivat eri, eri suunnilla, suunnilla Eurooppaa. Eli ei mennä ojasta allikkoon, vaan, vaan yritetään löytää ratkaisu, jonka, jonka pohjalta koko Eurooppa voisi olla yhtene, yhteneväisessä järkevässä ajassa. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti, Kyllänen. Rova Arno Tyh. Merci, madame le président. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, puheenjohtaja juhlallisesti totesi, että 20 kertaa eivät haluta eurooppalaisen säännöstön vuoksi muuttaa. Eli täytyy poistaa kellonajon siirto ja tässä otetaan subsidiariteetti, eli jäsenvaltio päättäköön, jos kansalaiset haluavat elää kesää tai talvea. Lainaus loppuu. Juhlallinen ilmoitus, mutta yhtäkkiä tästä on tullut välttämätön, kiireellinen ajatus, ja se antaa ennen vaaleja vaikutelman siitä, että on komissio, joka kuuntelee kansalaisia, antaa ymmärtää, että Bryssel ei ole vain pelkkää virkavaltaisuutta ja jäsenvaltiot joutuu sitten ottamaan kantaa ennen huhtikuuta. Ja kun tässä nyt touhutaan ja kiirehditään, niin komissio ei ole oikeastaan huomannutkaan, mitä tässä on tulossa. Jos tuleekin aikavyöhykkeiden tilkkutäkki, niin täytyy hallitusten päästä yksimielisyyteen. Etelän väki haluaa kesänsä pitää ja ehkä pohjoisessa talvesta ja sitten eri aloilla on erilaisia näkökohtia, onko kyse ravintoloista, maanviljelystä tai liikenteestä ja kuten kollega puhui myös ilmailusta, siellä tarvitaan ainakin puolentoista vuoden siirtymäaika. Jokainen haluaa tietenkin ajaa omaa asiaansa. Sitä paitsi meidän ryhmässä, mikä me olemme ihan samaa mieltä, minä haluaisin kesäaikaa jatkaa, jotkut talviaikaa, Täytyy tietää myös, että Ranskassa aurinko ei nouse ihan samaan aikaan Strasbourgissa tai Brestissä. Eli ei käy kovin helpoksi hoitaa tätä. Ja, ja sitten tämän uuden hankkeen myötä syntyy ongelmia, joita ei ehkä huomattukaan. Ainakaan virkamiehet eivät sitä huomanneet. Tämä rouva esittelee, mitä paikansa, että kansalaiset Euroopassa ovat osoittaneet kiinnostusta kellon ja siirron poistamiseen – mutta minä uskon, että on heillä muitakin tärkeitä asioita mielessään ja komissio ehkä olisi voinut huomioida myös tärkeimmän ongelman eurooppalaisten mielissä ennen vaaleja, työttömyys. Enkä usko, että köyhät ja työttömät, vaikka varmasti olivat iloisia tästä ehdotusta, mutta tuskin Junckeria sen enempää kiittelevät. Kiitoksia kovasti. Herra Deli, olkaa hyvä. Minuutti. Uh, Kiitoksia. Uh, Puolitoista minuuttia sanon No ihan lyhyesti siinä tapauksessa. Tämä on todellakin suuri pähkinä purtavaksi, suuri mahdollinen julkinen keskustelu ja julkinen kuuleminen oli erittäin vaikuttava. 4,6 miljoonaa ihmistä oli mukana, mutta mikä tarkastellaan komission ehdotusta, niin en näe mitään välinettä, jolla päästäisiin tavoitteeseen, eli yhtenäiseen tilanteeseen, koska se, mitä nyt esitetään, on se, että täytyy valita kahden perusperiaatteen välillä toisaalta toissijaisuusperiaatteen, eli sen, että jäsenvaltiossa päättää, ja toisaalta sisämarkkinoiden harmonisoiden sääntöjen välillä. Joten tämä on paljon syvällisempi ongelma kuin miltä se pintapuolisesti katsottuna näyttää. Valitettavaa kyllä, No, kyllä ymmärrän, miksi neuvosto tässä on niin hiljaa tästä asiasta, koska en näe mitään tietä eteenpäin. En mitään mahdollisuutta näe, että nämä kaksi päinvastaista periaatteessa saataisiin yhdistettyä samaan asiakirjaan, samaan direktiiviin. Keskustelun avaaminen saattaa lisätä vielä syntyneitä juopia. Ja suoraan sanottuna tämä on erittäin huonosti ajoitettu hetki historiallisesti katsottuna lisätä jakolinjoja Euroopassa tällä tavalla. Kiitos kovasti. Rova Lukanskenska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wprowadzenie czasu letniego nastąpiło w zeszłym wieku. Kiitoksia. Tämä kellojen siirto tapahtunut viime vuosikymmenen ja sen tavoitteena oli parantaa energiataloutta, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen Sehän myös täällä mainittiin, kuten öljykriskin aiheutti tämän. Tänä päivänä meillä nyt ei enää ole mitään syitä tällaisiin muutoksiin. Siitä huolimatta eurooppalaiset ovat viiden miljoonan kansalaisen suulla ottaneet kantaa tähän ja todenneet, että haluaisivat poistaa koko kellojen siirron, koska siitä ei enää ole mitään hyötyä energiataloudellisesti katsoen. Ja valitettavasti se aiheuttaa myös hyvin, mm, vahingoittaa myös Euroopan kansalaisten hyvinvointia. Henkilökohtaisesti minä haluaisin ensinnäkin, että voisimme saada aikaiseksi selkeän puitteiston, mikä merkitsi sitä, että tämä kellosiirto lopetettaisiin. Ja toivon, että voimme kuunnella niiden ääntä, jotka on valittu tänne ja että kuuntelemme biologista kelloamme ja tuemme tätä ehdotusta. Sen ei tule herätä kaikkia erilaisia epäilyjä, joita täällä nyt on esitetty. Lentoliikenteestä tai eri jäsenvaltioiden aikavyöhykkeistä, nehän ovat edelleenkin voimassa, mutta minun mielestäni tämä ongelma voidaan kyllä helposti ratkaista ja olen vakuuttunut siitä, että meidän tulisi kuunnella kansalaistemme odotuksia ja samalla myös hyödyntää ihan talanpoikaisjärkeä, jotta voisimme poistaa kellojen siirron haittavaikutukset. Ajalla Sender seuraavana. Kiitos puheenjohtajan nopeasti periaatteessa. Kysyisin komissiolta, pitää nimittäin paikkansa, että tämä oli aika yllätys yhtäältä, mutta minulla on tullut mieleen tiettyjä kysymyksiä liittyen siihen, miten he arvioivat tätä tämän tyyppistä kuulemista ja sitä reaktiota ja tätä välitöntä reaktiota komissiolta, jota arvostan. Ja sitten kansalaiset, kun penäävät paljon enemmän kriteereitä ja ehtoja, jotta todellakin olisi niin, että komissio voisi sen hyväksyä komission aloitteena. Minä uskon nimittäin, että tämmöisessä kuulemisessa oli tiettyä eriarvoisuutta myös ajatellen kansallisestikin ja siksi on tärkeää pitää se mielessä. Nimittäin jatkossa, kun tulee vastaan tällaisia kuulemisia, niin siinä kansalaiset on tähän vastakkainkin. Niin täytyy tietää, mikä sen virka on. Se ei välttämättä suju niin hyvin kuin on tarkoituksena. Olen aivan samaa mieltä Euroopan Ulfskukin kanssa. Tarvitaan yhdenmukaistamista Euroopan unionin tasolla. Tuolla on kyse myös tehokkuudesta ajatellen liikenteen aikatauluja tai sitten yhtä lailla pitää kohentaa kansalaisen tilannetta, mutta yhdenmukaisesta on kyse, e, mutta päätös on kansallinen tietysti ja sitten vain sanoisin, että minun maani pitää muuten paikkansa, että ei se ihan vastaa ihan tarkalleen koko Niemimaan osalta. Se vaihtelee vähän alueesta toiseen, mutta kuitenkin pitää nostaa kissa pöydälle. Eli tämä myös miten tämä sovittaa perheen sisällä. Ei ole niinkään kyse, että kaksi kertaa vuodessa vaihdetaan tai siirretään, kaikki eivät nyt halua sitä, olisi parempi, että olisi joku pysyvä aika, kellonaika, ja siksi täytyy käydä tätä kansallisesti, ja komission pitäisi auttaa meitä, että voitaisiin jotenkin sovittaa yhteen tämä. Uh, Rouva Vera Demesmekker. Er is, eh, er is al heel veel gezegd en heel veel Hyvin paljon on puhuttu ja monia pohdintoja on esitetty kollegoiden suulla. Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi luopua kellojen siirrosta kesän ja talvien välillä. Tästä olen sataprosenttisesti samaa mieltä, mutta ensi vuonna kun on vaali, että emme voi ryhtyä nyt sitten ilman vaikutusarviota nopeasti ryntäämään asiaan jäsenvaltiolta. Pitäisi saada vihreää valoa. Täytyy tarkastaa myöskin niitä vaikutuksia, joita tällä olisi sisämarkkinoille. Tämä saattaa olla haitallista vaikutusta. Meidän pitäisi koordinoidulla tavalla hoitaa tämä asia. Tämä ehdottoman tarpeen, niin kuin kollegat sanoivat, että liikennealalla, kaupan alalla, matkailualalla ei pidä ottaa, jättää huomiota vaikutuksia. Minä mielelläni olisin kuullut hieman enemmän vielä komission suunnalta. Toivottavasti komissio tekee kaikkeensa, jotta se pystyy vaikuttamaan neuvostossa tilanteeseen ja keskustelun siellä. Vaikuttaa siltä, että keskustelu ei sillä kunnolla vielä eristynyt. Kansiat ovat vielä jumiutuneina. Vaikuttaa siltä, että että pohjoisen ja etelän ja idän ja lännen välillä on erilaiset intressit. Minun kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Aikooko Itävalta kaudella vielä ryhtyä toimenpiteisiin asian eteenpäin viimeiseksi? Mikä teillä tällä hetkellä neuvoston puolella on? Voimmeko oikein hyvissä ajoin vielä e, riittävän ajoissa saada ratkaisun aikaan? Kiitos, herra Demesmacker. Herra Schulz, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, käsitän tätä asiaa ITRE-valiokunnassa ja näin ollen kysymys komissiolle siitä, että ö, millä tavalla me aiomme hoitaa asian sitten, jos jäsenvaltiot eivät voi päättää, että kumpaan haluavat päätyä kesä- vai talviaikaan. Jotkut jäsenvaltiot ovat aivan vierekkäin ja toiset, toisilta sitten Tämä on todella ylitsepääsemätön ongelma. Ja millä tavalla tämä sitten täytäntöön pannaan tässä lyhyessä aikavälissä, jos jäsenvaltioiden välillä on koordinointiprosessia? Nämä ovat sellaiset kysymykset, joita mielelläni haluaisin nähdä selvitettävän ja kuulisin mielelläni komission vastauksen niihin. Kiitos kovasti, kiitos kovasti. Herra Lundgren, olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle vihdoinkin päästään eroon tästä jatkuvasta kellojen siirrosta kaksi kertaa vuodessa. Se on ongelma, varsinkin maanviljelijöille lypsävät lehmiä. Siinä ajanvaihto on aika hankala. Jotenkin viljelijä täytyy muutama viikon ajan tämä jakaa hoitaakseen tämän kellojen siirron. Iso ongelma se on myös lapsille, joilla on autismia. Tämä kellojen siirto on yhtä lailla. Se on ongelma ihmisille, joilla on psykologisia, psykologista lääkitystä. Ja se on ongelma myös ihmisille, joiden unirytmi häirintyy. Ei ole siis mitään syytä pitää kiinni vuoden ajoittaisesta kellon ja siirrosta minun mielestäni. Eli olen kovin iloinen tästä. Aion äänestää sen puolesta. Noin ihan henkilökohtaisesti sanon luojan kiitos niin, että Kelonian siirto yhdeksässä autossa yhdessä lehmän kohdalla, niin miten se voidaan joka kerta muuttaa, niin kaksi tuntia joka kerta lehmän kohdalla. Olen todella iloinen tästä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti, herra Lundgren. Rova Klun, olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että Voin nyt nähdä kaikki nämä kysymysmerkit ja epäilykset ilmoilla. Tarvitaan koordinointia, ettei synny tilkkutäkkiä aikavyöhykkeestä, mutta tärkein kysymys otettiin jo esiin. Haluammeko vai emmekö halua lopettaa kellon siirtoa puolen vuoden välein? Se on erittäin häiritsevää. Monet ovat samaa mieltä siitä, että kellojen siirto maaliskuussa lokakuussa kuuden kuukauden välein pitäisi lopettaa. Siitä on haittaa eläimille, lapsille, ihmisille, on nuoria lapsia, pieniä lapsia ja uskoakseni kaikille. Uskon, että mikä tämä asia nyt saadaan selväksi, sitten kaikki muu järjestyy ihan itsestään. Haasteita kyllä on vielä edessä, komission edustaja jo sanoi. Mainitsi niistä, että jotkut jäsenvaltiot pyrkivät tekemään yhteistyötä. Siihen pitäisi kehottaa. Toivon, että näin myöskin käy. Näin myöskin tehdään, koska nyt on vahvoja argumentteja, jotka kannustavat tähän. Kaksi-kolme viikkoa sitten kello siirrettiin ja se todellakin häiritsee ihmisten elämää, joten kyllä me pitäisi lyödä viisaat päämme yhteen ja uskon, että me pystymme tämän. Kyllä me saamme tämän aikaan. Teknologian käyttö ainakin auttaa. Iranissa on konsultointi meneillään, se päättyy tämän kuukauden lopussa ja uskoakseni se tulee olemaan voimakkaasti sen suuntainen tulos, että kellojen siirto pitäisi irlantilaistenkin mielestä lopettaa. Kiitoksia Rova Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Madam Chairman. It seems that we are... Kiitoksia. Olemme liikennevaliokunnassa varmaan aika pitkälti samalla, linjalla, samalla linjoilla ja kannatamme tätä ehdotusta, olemme sitä odotelleet Tiedämme, että kansalaiset sitä tukevat niin pitkälti, että, että he haluavat tämän pysäyttää. Nyt meillä on se mahdollisuus ja nopeastikin, mutta sitten ongelmallista näyttää olevan se, että komissio halusi antaa jäsenvaltiolle vapautta ja näin olemme valmiita, jäsenvaltiot voivat vapaasti valita aikavyöhykkeensä, mutta tämä on ollut hankala jäsenvaltiossa, jossa käydään nyt sitten paljon keskustelua siitä, pitääkö ottaa kesäaika vai talviaika vai mikä. Ja komissio pitäisi kaikkien ehdottaa, että mitä huhtikuussa tehdään ja paljon enemmän koordinointia tarvitaan nyt. Sillä meillä on kolme eri aikavyöhykettä Euroopassa ja minusta meillä täytyy olla johdonmukaista aikavyöhykkeet myös tulevaisuudessa. Eli tämä nyt ei voi antaa mennä nyt vain niin, että poistetaan tämä kellosiirto mutta siitä syntyy erilaisia aikavyöhykkeitä jäsenvaltioihin. Minun mielestäni tarvitaan lisäkoordinaatiota. Ja komissiota neuvoston pitäisi nyt olla tässä johtavassa asemassa, sillä nythän jo kaikenlaisia julkista kuulumistilaisuuksia on pidetty jäsenvaltiossa ja tästä tulee valtava sotku, jos me emme ole johdossa ja koordinoi tätä prosessia. Merci beaucoup, madame. Virkkunen. Kiitoksia Rova Virkkunen. Minäkin panin itseni puheluetteloon nopeasti. Täytyy komissiolle muistuttaa siitä, että kellojen siirron luopumisesta ajatus tulee muuten liikennevaliokunnasta. Ei tämä ole Euroopan komission aloite, vaan aloite tulee liikennevaliokunnasta. Vuosien ajan jo kansalaiset ovat sanoneet, että vetoomuksen kirjein, kuunnelkaa meitä, mitta on tullut täyteen, että kaksi kertaa vuodessa pitää kelloa siirtää, vaan omia kellojamme. Kukaan nyt ei kantanut vastuuta, niin yksikään jäsenvaltio ei tätä ajatusta esittänyt, ei komissiokaan, vaan liikennevaliokunta lausui, se oli urheampi, että hyvä, ollaan rohkeita, ja herra Suvopon kanssa tämä otettiin esille tässä valiokunnassa. Saatiin aika päätöslauselma. Ensinnä siis on todettava, että jo näiden vuosien ajan ei nimenomaan ole saatu toivottua tulosta energiansäästössä, Totesitte sen itse. Vaikutukset kansanterveyteen puolestaan, kun joku sanoo, että ei se nyt ole niin tärkeää, tämä kellon siirron huom. Kaikki osoittaa, tutkimus toteuttavat yhden tärkeän asian, että se, se koskee kolmatta osaa kansalaisia. En puhu unihäiriöistä, unettomuudesta ja niin päin pois ja niin edelleen. Meillä on periaatteellisia ongelmia olemassa. Eli kolmas väestöstä, se on aika paljon sentään. Kolmanneksi, minä olen huomannut sen Ranskassa, tieliikenneturvallisuus. En ole koskaan siihen kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Olen hämmästynyt, tieliikenneturvallisuudesta, kun muutetaan kellonaikaa talviaikaan, niin siellä on yli 40 prosenttia enemmän tieliikenneuhreja jalkakäytävillä ja pyöräilijän kohdallakin, koska siellä ei ole niin valaistua enää, koska siinä ei valaistus välttämättä reagoi riittävästi. Eli siksi me toimita äänestyksen huomenna tästä ja otamme kantaa komission ehdotukseen niin, että päästään eroon tästä. Mutta tässä on nyt yksi vakava ongelma. Miksi? Kun tässä nyt oli kuuleminen ja kaikki kansalaiset sanovat, että meille sopii parlamentin ehdotus, että päästetään kellon siirtoon, mutta ette kertoneet menetelmästä. Ja se totesi, että no jäsenvaltiot hoitavat homman, mutta kun ei miksi sitten annatte avaimet sitten kansalaisvaltioille? Siinä on ongelma, koska kyse on eurooppalaisesta yhdenmukaistamisesta. Eli nyt törmätäänkin yhtäkkiä ongelmaan, jota ei pitänyt tulla vastaan. Siitä syystä, että ensinnäkin, miten jäsenvaltiot sitten valitsemat talvi- tai kesäajan, miten hoitavat sen? Pitäisikö jokaisen hoitaa kuuleminen sitten tykönään? Mitäs tehdään? Rova Klunne, teidän maassanne oli julkinen kuuleminen, niinkö järjestettiin? Joo. Niin, se loppuu tämän kuukauden lopussa. Ah, siis teilläkin. No ei kaikkien tarvitse järjestää julkista kuulemista kuitenkaan. Eli demokratian ongelma tässä on. Jotkut kuuntelevat kansalaisia, jotkut eivät. Kesä vai talviaika. Eli jossain vaiheessa komissio joutuvat kysymään jäsenvaltiolta, että järjestävät kuulemisen. Ja sitten toinen iso ongelma, huom huom. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettei sitten aika vyöhykkeitä ruveta muuttelemaan tai kysymään siitä, vaan kysytään kesä- ja talviajasta. Ei ole samasta asiasta kyse. Se, se kellon siirto on tietenkin eurooppalaista harmonisointia, aika vyöhykkeet kansallinen asia. Jos on naapurivaltiot, jotka ei, eivät valitse samaa aikaa. tuli ongelma. Minä olen Saks, ranskalainen ja teen työtä Saksassa ja sitten ja sitten joudun joka kerta vaihtamaan kelloa, jos maissa on eri aikaa. Tämä kohta Belgia yhtä lailla, Italia, sama juttu. Eli minä nyt antaisin sen neuvon, kun olen vähän miettinyt asiaa. Eli täytyy ryhmittää maat aika vyöhykkeittäin jotka valitsevat sitten talvi- tai kesäajan sen mukaan. Ja sitten saadaan eurooppalaista yhdenmukaistamista vyhykkeiden pohjalta. Kyllä vaan. Eli tiedätte mitä kysymykset tässä ovat tärkeitä, mutta kiinnittäkää huomiota yhteen asiaan. Herra Demesmakki sen totesikin. Ei tässä voi vain jotain ilmoittaa eikä pidä kiinni siitä. Olette esittäneet aikataulua, kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäisen huhtikuuta mennessä 2019. Se on heti kulman takana. Ja mitä nyt olen kuullut, niin Itävallan puheenjohtajakaudella se ei ole mikään tärkeä asia. Eli miten se teknisesti sitten hoidetaan äänestyksiin, koska meillä on vielä aika paljon lainsäädäntöä Ranskassakin. Ja sitten komissiossa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia tästä erittäin kovasta näkemysten vaihdosta. Mielelläni työskentelen tämän parissa ja tämä kaikki osoittaa, miten tämä valiokunta on erityisen kiinnostunut tästä kysymyksestä. Se on erittäin rohkaisevaa. Puheenjohtaja tämä oikeassa siinä, että eihän tämä ehdotus mistään tyhjästä ole, vaan siirtokysymys on ollut meillä tutkassamme jo vuosia. Ja tämän valiokunnan edeltäkävijän roolin vuoksi olemme menneet sitä eteenpäin ja varmasti yhdessä sitten tämän ehdotuksemme pohjalta voimme saada aikaiseksi myös tyydyttävän tuloksen. Moni kysymyksiä on esitetty. Näen, että tässä on myös muutama kysymysluokka. Ensinnäkin kysymys, joka koskee vaikutusanalyysiä. Toiseksi erittäin tärkeä koordinointikysymys, miten vältetään se, että meillä ei tule tällaista aikavyöhykkeiden tilkkutakkia. Ja kolmanneksi, mikä on näiden eri sidosryhmien kantaa ja sitten myös tietysti tieliikenneturvallisuuteen liittyvät tärkeät kysymykset, joita ei myöskään tule jättää huomiota. Kun puhutaan vaikutusanalyysistä, niin olemme tarkastelleet olemassa olevia aineistoja, jotka liittyvät kesäaikatauluun. Ja kuten korostin, tämä kaikki kävi selkeästi esille myös jo Euroopan parlamentin tutkimuskeskuksen raportista. Tämä työ on edelleenkin hyvin ajankohtainen. Tällä hetkellä tiedetään vain varmasti yksi asia, ja se on se, että jos mahdollistetaan koordinoimaton aikavyöhykemuutos, se olisi erittäin haitallinen sisämarkkinoille. Kaikki varmasti ovat tästä samaa mieltä ja selkeät todisteet juuri kertovat siitä. Tämä voitaisiin myös saavuttaa tämänhetkisten järjestelyiden puitteissa tai että vain katkaistaan tämä ja siirto kaikista jäsenvaltioista. Täällä otin myös aivan oikeasta siitä, että mistä tästä on kysymys. tämä on kysymys siitä, että lopetetaanko kellonsiirtelyä vai ei, eikä se mitä jäsenvaltiot valitsevat aikavyöhykkeeseen. Kysymys on siis siitä nyt, että lopetetaanko kellojen siirtely vai eikö lopeteta. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ilmaisseet preferenssissä tässä suhteessa ja haluavat sen lopettaa ja näin olemme tehneet poliittisen päätöksen asiassa. Tämäkin pitää olla aivan selvä. Olemme tehneet poliittisen päätöksen esittää ehdotus, jonka myötä turvataan sisämarkkinoiden oikea toimintatapa. Samalla jätetään päätös siitä, mihinkä standardiaikaa jäsenvaltiot haluavat siirtyä niille itselleen. Ja uskomme, että kyseessä on alue, jossa vaikutusanalyysi täytyy tehdä kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden suvereni päätös on määritellä se, mitä standardejakaan haluavat soveltaa. Ja tämä ei tule muuttumaan, näin on jo, eikä se myöskään tämän ehdotuksen myötä tule muuttumaan. Emme siis voi tehdä olettamuksia siitä, mitä jäsenvaltiot tulevaisuudessa valitsevat. Ja tämän ehdotuksen tarkoituksena on luoda keskustelua kansallisella tasolla. Tietysti on aivan totta, että jotkut jäsenvaltiot jo järjestelevät omia julkisia kuulemisiaan ja meidän mielestämme tämä on myönteinen ja erittäin tarpeellinen kehityskulku. Ja lopuksi erittäin tärkeä asia. Jos toimitaan nopeasti, nyt esittää ehdotus nyt, niin se on aina tapa päästä sopimuksen ennen toimikauden loppua tässä parlamentissa. Ja tämäkin on ollut poliittinen päätös, jonka komissio on tehnyt. Toinen kysymysluokka, koordinointi. Tämä on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Millä tavalla vältämme aikavyöhyketilkkuutakin tulevaisuudessa, jo tänään, kuten monet ovat todenneet, meillä on kolme aikavyöhykettä EU:ssa. Tuleva skenaario sitten riippuu jäsenvaltioiden valinnasta. Se täytyy kuitenkin tehdä selväksi, että aikaerot jäsenvaltioiden välillä eivät ole seurausta kesäaikajärjestelyistä, vaan nimenomaan jäsenvaltioiden päätösten seurausta. Se, mikä siis on tärkeää, ja tätä ovat monet painottaneet, on tärkeää varmistaa, että tuleva järjestely on koordinoitu sellainen mahdollistaen sisämarkkinoiden oikean toiminnan. Ja siitä syystä on aivan välttämätöntä, että jäsenvaltiot konsultoivat ja koordinoivat keskenään tätä kysymystä ennen kuin tekevät lopullisen päätöksensä standardiajasta. Ja sitten siirryn tähän tilanteeseen neuvostossa ja tämä on nimenomaan tämän keskustelun ydin. Itävallan puheenjohtajakausi äh, ehdottomasti haluaa mahdollista täysin koordinaatin ja me ehdottomasti tätä tuemme. Mutta olemme myös sitä mieltä, että tämä päätös kuuluu jäsenvaltioille ja siitä syystä yhdenmukaisesti instituutioiden vastuujaon kanssa. Meidän mielestämme tämä koordinaatio pitää tapahtua, koordinaatio pitää tapahtua Iisnavalta puheenjohtajuudella ja sitten seuraavan puheenjohtajakauden alaisuudessa, mutta tietysti me olemme valmiita oman roolimme ja olemme valmiita auttamaan puheenjohtajavaltiota, jotta saada aikaiseksi hyvin koordinoitu lähestymistapa ennen kuin lopullinen päätös tästä asiasta tehdään. Ja Tähänhän keskustelu nyt tällä hetkellä neuvostossa keskittyykin. Tämä on myös asia, josta me keskustelemme sitten tämän edistyskertomuksen puitteissa 3.12. liikenneneuvostossa. Kun puhutaan sidosryhmistä, Tämän ovat monet maininneet, olemme saaneet nähdä ne kommentit, jota lentoyhtiöt ovat esittäneet ja ne huolenaiheet, joita sillä on slottien myöntämisessä ja muualla. Pääviesti, jonka saamme sidosryhmiltä on, että ne haluavat harmonisoidun, todella harmonisoidun järjestelmän kautta EUn. Siellä halutaan johdonmukaisuutta, ennakoitavuutta ja selvyyttä. Olemme täysin tietoisia siitä, että alueellisten ähm, kellonaikosiirtelyn poistaminen tuo mukanaan myös siirtymäkauden kustannuksia. Jonkun verran aikaa tarvitaan näihin muutoksiin, jotta voidaan välttää häiriöt. Tämäkin on kysymys, josta keskustellaan jäsenvaltioiden välillä. Miten paljon aikaa tarvitaan, miten paljon sidosryhmät ja elinkeinoelämä tarvitsee, jotta tämä siirtymä saadaan tehtyä oikein. Toisaalta taas kansalaisten ja yritysten voi olettaa hyötyvän siitä, että enää ei pidä mukautua näihin kaksi, vuot- kaksi kertaa vuodessa tapahtuviin muutoksiin. Ja näin ollen tuemme myös tätä ehdotuksen ulottuvuutta. Tieliikenneturvallisuudesta. Tässä on kyseessä asia, jossa meidän täytyy olla erittäin huolellisia. Niin kuin totesin tässä alkuperäisissä kommenteissamme, meillä ei ole vielä riittävästi todisteita suuntaan eikä toiseen, kun puhutaan kesäajan ja tieliikenteen välisestä suhteesta. Tärkeää on se, että milloin on pimeää. Tämä liittyy siis pääasiassa siihen, milloin aurinko laskee. Silloin kun aurinko laskee, niin sitten on olemassa vaara lisää onnettomuuksille tieliikenteessä. Eli mitä meihin tulee, niin ja tämä pohjautuu myös tietoihin, joita on saatu yhdistyneen kuningaskunnan kokemuksista vuosina 1978-1971. Näiden pohjalta olemme sitä mieltä, että kesäkajärjestelyiden ja tieliikenne onnettomuuksien välinen suhde ei ole aivan selvä. Katsomme kuitenkin tätä vielä. Ja se on meille erittäin tärkeä kysymys. Tämä on kommenttini tähän mennessä. Jään odottelemaan erittäin rikasta keskustelua tästä ehdotuksesta. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos kovasti komissiolle, että sanonut kuitenkaan, miten sitten koordinoitte jäsenvaltioita. Aiomme auttaa teitä. Siksi laadimme mietinnönkin ja parlamentti on täällä tekemässä ehdotuksia sekin, niin että kunnioitetaan sitä, mitä täällä todettiin ranskalaisille, että hyväksytään ennen vielä kauden päättymistä. Kiitoksia kovasti. Ja sitten eteenpäin liittyen Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävää tyyden mukaista toimenpiteitä. Herra Rike ei ole paikalla, mutta hänet korvaa rakas, ainutlaatuinen Pavel Telitskamme. Aivan totta. Mitä puheenjohtaja sanoo? Edustaja van de Kampa poistuu juuri parhaillaan sarjasta. Joka tapauksessa puheenjohtaja kiitoksia paljon. Minäkin pahoittelen sitä, että Dominik ei pääse paikalle, niin kuin itsekin pahoittelee asiaa. Hän toimitti minulle kuitenkin muistiinpanonsa. Dominik halusi painottaa sitä, että hän on tullut komission ehdotukseen. Se on erittäin tärkeä asetus tietenkin, kun halutaan vähentää hallinnollisia esteitä investointien tieltä, etenkin kun on kyse viiveistä täytäntöönpanossa, kun pyritään saattamaan päätöksen TNT-verkoston hankkeet hyvissä ajoin oikeukaisesti. Esteen on kiittää kaikkia varjoesittelyitä heidän panoksestaan esittelijän mukaan. Varjoesittelijät pystyvät parantamaan hänen työnsä laatua. Tämä arvokasta apua. Yhteensä 108 tarkistusta saatiin. Ensimmäinen varjoistelun kokous oli viime viikolla. Yhteistyö oli erittäin positiivista, kaiken kaikkiaan sanoi Dominique Rike. Suunnassa osa varjoesittelyistä oli samaa mieltä asetuksen tärkeimmistä kohdista, mikä nyt siteran soveltamisalasta sovittiin ydinverkoston tentihankkeiden osalta sekin sovittiin yhden lukun järjestelmästä kutakin hanketta varten, eli yksi ainoa keskeinen toimipiste, keskeinen toimipiste oli asia, jota kaikki pitivät hyvänä ehdotuksena. Minä tuen tätä itsekin. Hän on myöskin samaa mieltä varjostelun kanssa yhteisestä yhdestä ainoasta vastuuviranomaista kussakin jäsenvaltiossa korottaa sitä, että yksi viranomainen tekee loppujen lopuksi kokonaisvaltaisen päätöksen kussakin maassa. Lisäksi tässä otetaan mukaan mahdollisuus delegoida työtä sopivalle hallinnolliselle tasolle jäsenvaltion oikeudellisen kehyksen ottaen huomioon oipaiset ja luisista ja paikallisesta tasosta. Tämä jää nähtäväksi kussakin jäsenvaltiossa, kunhan yhden toimipisteen järjestelmä toteutuu. Tätä haluttiin painottaa, tätä yhden lukun järjestelmää. Räätyyttävät hankkeet ja se, että yksi ainoa viranomainen voisi koordinoida toimia näissäkin tapauksissa, eikä voitaisiin perustaa yhteinen vastuu viranomainen jäsenvaltioiden kesken. Tämä lisäisi näkyvyyttä ja myöskin varmistaisi yhden luukun järjestelmän hankkeen toteuttajan kannalta. Seuraava varjostelun kokous on joulukuussa. Edustaja Riken mukaan neuvottelut silloin todennäköisesti saadaan päätökseen ja Tran valikunnan määrä 10. tammikuuta. Telitskan, eli itse nimessä olisin todeta, että olen pit, yhden pitkä siihen, mitä Dominik sanoo, varsinkin kun on kyse rajat ylittävästä toiminnasta, yhdestä yhteisestä vastuuviranomaisesta, joka toimisi tässä vastuullisemmassa. Olen valmis tukemaan tätä ajatusta siinä on kyse myöskin verkkojen Euroopan välineestä Kiitos kovasti, herra Pavel Telitska. Ja sitten kierros. Herra Van den Kamp, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Telitskaa Dominic Riken puolesta. Olen aivan saman mieltä siinä, mitä Telitschka täällä ilmoitti. Viime viikolla Strasbourgissahan meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous ja se sinänsä oli ihan hedelmällinen, vaikka tässä äidinkieli meinaa unohtua, siis hyödyllinen. Öm ja minulla on kolme kommenttia nyt tässä vaiheessa. Ensinnäkin, jos me viittamme tässä yhteen viranomaisen, niin sen täytyy olla kansallinen sellainen. Se merkitsee sitä, että alue- ja maakuntatasolla ja osavaltiotasolla tämä täytyy järjestää toisin. Ja se on meidän mielestämme EPP mielestä hyvä, mutta näin ei voi olla niin, että yksi alue sanoo yhtä ja toinen toista, ja näin sitten koko pallo heitetään tuonne komission kenttään. Toinen kommentti niin koskee sitä, että ja tämä on ajalla senderin ottama näkökohta, joka koskee rajoja ylittäviä viranomaisia. Tietysti voi olla, että esimerkiksi kun on raiteet Espanjan ja Ranskan välillä, niin siihen tarvitaan myös raja ylittävät asiat käsittelevä viranomainen, jotta nämä toimivallat voidaan jakaa ja ilmoittaa asiasta Euroopan komissiolle. Lopuksi EPP-varjoesittelijänä minulla ei ole minkään näköisiä tarkistuksia tässä esittää, koska olen sitä mieltä, että asia täytyy käsitellä mahdollisimman nopeasti. Me osallistumme luonnollisestikin erittäin rakentavasti Riken varjoesittelykokouksiin. Pavel otti myös esille näitä suullisia tarkistuksia ja varmasti sitten viimeistään tammikuuhun mennessä voidaan tämä asia viedä päätökseen. Tässähän on hyvin paljon sitä kysymys varmaankin jäsenvaltioille, sillä käyttämätön raha oikeissa kohdissa on tietysti kaksinkertainen vahinko. Kiitoksia. Kiitoksia herra Rikke, sanoi puheenjohtaja. Hyvää päivää vieraille. Tervetuloa liikennevaliokuntaan. Madame Jäläs... Rova Jäläsenter, voitte sinne perälle istuutua, mutta ilman melua. Rova Jäläsenter. Si, ähm, perdon, porque... Anteeksi. Vasta kuuntelin, mitä herra on kuuntelut herra Rikkiä, tai kuka se nyt oli. No, tässä nyt menevät vanhat herrat sekaisin. No, joka tapauksessa, anteeksi, olin... Se on se leikkaus, varmaan hiusten malli on syynä tässä. Ähm, niin, ihan vain halusin totta kai kiittää herra Riketä tekemästään työstä ja joka tapauksessa on huomioitava se, että mitä sitten teemmekin, niin meillä on neljä rautatiepakettia ja sitten yhteyksien Eurooppa. Siinä tarvitaan rahoitusta lisää toki, mutta paitsi että meillä on koordinaattoreita ja hyvin asiantunteviakin, se Seki ja kaikki muut koordinaattorit mukaan lukien, niin aivan selväksi on tullut tämä kysymys tai vaatimus, että tässä todellakin tarvitaan kunnollisia räätylitiellä yksiköitä, jotka voivat päästä yksimielisyyteen. Ajatuksena on nimenomaan se, ettei tässä ole minkäänlaista subsidiariteettia, olisi jonkinlainen sopimus olemassa hallitusten kesken mm, niissä käytävissä ja niillä reiteillä, joissa on päästävä sopimukseen niin, että voitaisiin räätylitiellä yksiköitä saada käyntiin, joiden tavoitteena on nimenomaan saada valtaa säännellä, ettei ole A tai B puolesta, vaan mennään vielä pidemmälle, ettei tule päällekkäisyyttä, että joka ikinen hoitaisi tykönään velvoitteita, kuulemisia, teknisiä ja ympäristöön liittyviä selvityksiä tekisivät. Ja näissä rajat käytävillä todellakin tehtäisiin tämä Tänä päivänä ei sitä vielä ole, kun ei ole harmonisoitu sitä, miten hallitaan e, tai minkälaista sääntelyä on. Totta kai on, on, on säännöt eri tavalla, että tarjouskilpailu on vaikutuksesta, väestön kuuleminen on eli olennaista, kun me olemme yrittäneet aiemminkin. Ehkä huomenna ehkä voidaan hyväksyä tämä kompromissi, että jo 2021-2027 yhteyksen Euroopassa tulisi jonkinlainen alkio näistä toimenpiteistä luoduksi. Se helpottaisi ihan valtavasti myös sitä, että rajat ylittäen voitaisiin käytäviä toteuttaa. Ja totta kai koordinaattoreiden puolesta voitaisiin sanoa myös, että nyt on tultu tilanteeseen, jossa on nähty ja kuultu, että he ovat pystyneet myös paljon välittämään. He ovat pystyneet antamaan pontta hankkeille, luomaan yhteyksiä, puhuneet hallitusten kanssa ihan myönteisessä mielessä. Ja siksi minä uskon, että on joitakin ryhmiä, joilla on tiettyjä vastahkoisuutta kansallisista syistä, mutta minä uskon kuitenkin, että nimenomaan koordinaattorin rooli on ollut hyödyksi välittäjänä, avittajana silloin, jos on esteitä olemassa. Ja totta kai minä olin ollut koordinaattorikokouksessa minäkin, siellä on väestöä, siellä on ollut ongelmia erilaisia, mutta, mutta todellakin on väestölläkin ongelmia, silloin sekin on pystytty jotenkin välittämään. Siksi minusta olisi erityisen tärkeää, että tämmöisiä räätylittäviä yksiköitä saataisiin aikaan. Ja kummankin hyväksymä viranomainen sitten tällä käytävällä ja väylällä saisi tilaisuuden hyödyntää koordinaattoreita, jotta voitaisiin helpottaa rajat ylittävä liikenne. Kiitoksia, rovella Center. Herra Zubatovski. Merci, madame la présidente. Uh, ja... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä siihen, mitä muut sanovat. En ole kovinkaan innostunut asian suhtaan. Ryhmäni suhtautuu skeptisesti koko asiaan. Skeptisyys liittyy myöskin rikeen mietintöluonnokseen, mutta yhtä lailla suhtaudumme päästetään koko hankkeeseen. Olisi erittäin vaikea saada pystyyn tällaista hanketta, jossa monet jäsenvaltiot ovat mukana tai alueelliset yhteisöt, niiden hallinto. Nyt pitäisi saattaa päätökseen ja varmistaa koordinointi. Ja myöskin aikaa täytyy koordinoida ja uusia rakenteita, kun, rakennetaan, perustetaan, silloin saattaa, että vanhat rakenteet katoavat tässä tässä täytyisi esimerkiksi raja-alueilla ottaa ympäristö- ja sosiaalivaikutukset aina huomioon. Nämä eivät ole katettuina siinä tavassa, jolla asia halutaan toteuttaa. Täytyy olla realistinen. Meidän tarkistuksemme pyrkivät poistamaan sen, että jäsenvaltioiden elämää helpotetaan pikemminkin, eikä aseteta lisää velvoitteita uusien menettelyiden myötä. Ja kun on kyse selkeästi infrastruktuurihankkeesta, jäsenvaltioiden täytyy toimia johdonmukaisesti sääntöön odottavalla tavalla asetusta kunnioittain, joten nyt pitäisi uudelleen määritellä menettelytavata niin, että kohesiota saataisiin aikaan ja eri jäsenvaltioiden toimet joutuisivat paremmin yhteen. Pitäisi ottaa huomioon myöskin eri tarkistukset, joita me tulemme tekemään loppuversion, mutta, mutta tällä hetkellä me oikein voi tukea tätä tekstiä. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Oh. Niin, kiitoksia. Kiitoksia myös esittelijälle. Kiitoksia tästä yhteistyöstä, joka on niin juuri alkanut. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi oppia virheistämme. rajoitettavat yhteydet. Niitä täytyy tietysti työstää yhteistyöhalukkaasti. Olemme saaneet nähdä Espanjan tilanteen silloin, kun se oli aikoinaan uusi jäsen, vaan toteutimme pyreneiden ylittävän moottoritien mutta näin, tuo moottoritie vain päättyy kylään, koska siellä tulee raja vastaan. Tämä on ihan rahojen äh, hukkaamista. Saksassa esimerkiksi tilanne on sellainen, että keskustelemme siitä, että äh, sähköistetään moottoritie, mutta äh, sitten sen toteuttaminen on tietysti hankalaa luonnollisestikin on tärkeää, että kansalliset viranomaiset mukana. Tästäkin meillä on kokemuksia. Esimerkiksi Saksassa meillä on kaksi eri liikenneyhtymää, jotka ovat tehneet hienoa yhteistyötä, jotta saataisiin aikaiseksi yhteistyötä, mutta sitten kansallinen hallituskin saikin asiasta vihiä ja sanoi, että mikä tämä nyt on, tämähän on rajoylittävä, ei tämä mikä alueellinen kysymys ole, vaan sitten kuuluu kansalliselle tasolle. Se pysäytti mm, hankkeen, koska sillä ei ollut mitään käsitystä koko asiasta. Kaikki tämä on niin vaikeaa. Ei voida antaa vain yksiä ohjeita, miten toimitaan. Jos täällä Belgiassa sanotaan, että Flandria ja Valonian pitää toimia yhteistyössä, niin siitä kohtaa suuri vastustus. Yksinkertaistahan tämä ei ole. Olemme sitten ne tarkistuksia. Jotkut liittyvät tähän lainsäädäntöön Haluamme hyvää lainsäädäntöä, haluamme avoimuutta. Usein äh, esimerkiksi Torinon kohdalla ja Torinon kysymyksessä on kestänyt kauan ennen kuin tätä avoimuutta on saanut. Tämän lisäksi haluamme myös, että kansalaiset voivat osallistua, että se varmistetaan. Hyvin usein siihen kuluu aika paljon aikaa ja esimerkiksi Rainen Laaksossa 20 vuotta meni siihen, että saataisiin päätöksiä aikaiseksi. Ja sitten moni on alusta lähtien mukana ja aikaa kului vielä enemmän. Ja liennollisesti myös sitten tämä ympäristölainsäädäntö täytyy ottaa huomioon. Meillä on sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi Puolan moottoriteitä haluttiin rakentaa Arniometsän sisälle, mutta onneksi tuo hanke lakkautettiin. Kaikkeen, kaikista, kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ja se täytyy asettaa etusijalle. Kiitos Rova Kramer, Rova Kyllönen, olkaa hyvä. Dear Chair, colleagues. Puheenjohtaja, kollegat, omalta osaltani myöskin toteaisin, että ehdotus yhden luukun järjestelmästä ei ole ollut niinkään hyvä ajatus. Ongelmat, ongelmia liittyy jäsenvaltioiden perustuslakiin esimerkiksi. Uskon, että tietystikin Voimme mennä askelin pidemmälle, kun sen jäsenvaltion roolia, mutta uskon, että meidän täytyy myöskin kohdata ne ongelmat, jotka ovat todellisuutta. Tiedän, että tämän su- suuruusluokan projektit yleensä edellyttävät lukuisia kansallisia lukia, vesilupia, rakennuslupia ja niin poispäin. Lisäksi päätökset täytyy tehdä varhain maankäytöstä, Ja tämä kaikki muuttaa koko asian. Suunnitelmat ovat yleisen kunnallistasolla, kunnallistason päätöksenteossa eikä EUn lainsäädännön piirissä. Commission has been proposed uh, that all project related Komissio on ehdottanut, että kaikki hankekohtaiset luvat pitäisi alistaa yhdelle ja samalle viranomaiselle mukaan luettuna vyöhykkeisyys. Ajatus on kyllä kaunis. Ei sen mitään vähemmän byrokratia, yhden lukun järjestelmä, vaan siis nopeampi käsittelyaika, mutta tämä on erittäin radikaali muutos, kun tarkastellaan eri viranomaisten valtaoikeuksia. Tämä ei ole mahdollista toteuttaa persoonallisten säännösten vuoksi, jotka liittyvät eri vyöhykkeisiin. Kukin, kunkin jäsenvaltion pitäisi nimittää vastuuviranomainen oman lainsäädäntönsä salimissa rajoissa. Tämä tietenkin voidaan tehdä. Ja on totta, että muualla asetuksessa on todettu, että sitova päätös täytyy tehdä mukaan luettuna päätös, joka liittyy lupiin, ja päätös täytyy tehdä yhden ainoan viranomaisen toimesta, jonka jäsenvaltio nimeää. Ja tämä täytyy pistää täytäntöön kansallisella tasolla tai päätöksiä täytyy pistää täytäntöön kansallisella tasolla. Ja tässä vaiheessa tulee eteen ongelmat, jotka liittyvät maiden perustuslakeihin, mikä täytyy nimetä joku toinen viranomainen päättämään tämän tyyppisestä hankkeista. Yöhykejaosta hankkeen yhteydessä, niin tietystikin Mikäli ongelmia tulee, pitäisi kansallisessa parlamentissa sitten hyväksyä laki, mikäli halutaan siirtää suunnitteluvirasto kunnallistasolta kenties se päämajaan esimerkiksi maan pääkaupunkiin. Ehkä olen ollut liian kauan aikaa mukana politiikassa, koska kaipaan tällaista, mutta ja ehkä Pavel myöskin, mutta en olisi kovinkaan innokas esittämään tällaista ehdotusta kansallisessa parlamentissa, mikä istuisin hallituksessa. Olin saanut kollegoille kokouksissa ja lähettänyt myöskin viestejä Rikeelle tästä asiasta. Minä olisin erittäin iloinen, mikäli meillä olisi koordinoiva rooli ja yhden lukun järjestelmä, mikä tämä kulkisi käsi kädessä perustuslain kanssa tai siis sopisonsa perustuslain kanssa, mutta mikäli ryhdymme näihin toimiin ilman, että sanotaan, että vielä on rooli myöskin kunnallistason päätöksillä ja kansallisilla viranomaisilla. Tämä voi muuttaa tilanteen, mutta tällä hetkellä nyt ei tässä rikeen ehdotuksessa näin sanota, ja tämä minua huolestuttaa, mikäli muut ovat valmiita astumaan persulain varpaille, niin kyllä se minulle sopii, mutta ainakin minä nyt sanonut tämän ongelmani ääneen. Tämä on se syy, miksi en ole vihreää lippua vielä nostanut salkooni. Me tulemme jatkamaan Kosman kanssa tätä kädenvääntöä. Kenties te voitte sitten täyttää meidän toiveemme tai ainakin ymmärtää, mistä kenkä puristaa, koska eri jäsenvaltioissa on tämän ongelmia. Mrs. Kilonen, thank you very much. Kiitoksia kovasti Kyllönen. Olin tuossa varjokokouksessa minäkin, jossa selititte ongelmanne. Olemme niistä tietoisia. Seuraavaksi komission puolesta herra Versini, ei rouva vaan herra. Olkaa hyvä. DG Move. Move pääosastolta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle ja Telitskalle, että hän edusti täällä esittelijä tässä keskustelussa. Olen iloinen, että voin huomata, että parlamentissa työ on edennyt nopeasti ja rakentavassa hengessä. Ja kuten herra Telitska totesi, on jopa joissakin kohdin päästy yksituumaisuuteen ja sen kesken, mikä on kovin myönteistä. Me jo esittelijän suulla kuulimme, että tämä on tärkeä ehdotus, joka on kolmasessa liikkuvuuspaketissa mukana, mutta se täytyy nähdä myös lisätoimena paremmin toteuttaa eurooppalaiset liikenneverkot riittävän nopeasti yhdessä kuitenkin MEI 2 kanssa, josta äänestetäänkin piakkoin parlamentissa Siksi olemme iloisia, että on paljon tukea tullut ehdotuksellemme. Totta kai on tehty joukko tarkistuksiakin, niin että tekstiä voitaisiin entisestään parantaa ja vahvistaa, totta kai nostaa rimaakin korkeammalle. On tehty niin ikään mielenkiintoisia ehdotuksia, jotta voitaisiin tämä ehdotettu säädös kytkeä myös MRK-rahoitus keinoihin. Totta kai me voimme tähän suhtautua myönteisesti. Mitä täällä on kuultu ylipäätään puheenvuoroissa, niin on pyydetty selvennyksiä monissa kohdin. Ensinnäkin soveltamisalaa. Meidän näkemyksemme on erittäin hyvä, että tässä on sellainen soveltamisala, joka keskittyy liittyy näihin TNT-verkkojen tärkeimpiin hankkeisiin. Ne ovat tärkeitä yhteyksiä ja siellä on ollut monenlaisia vaikeuksia. On, jos kyse kansallisista hankkeista, jotka nekin ovat tärkeitä, jotta koko verkko toimisi. Siksi komission erotuksessa on keskitytty nimenomaan keskusverkkoihin. Mistä myös on keskusteltu, on tämä yhtenäinen toimivaltainen viranomainen – että olisi yksi vetovastuussa koko hankkeen vetämisestä. Meidän mielestämme se on sellainen toimenpide, joka varmasti helpottaisi hankkeen toteuttamista. Saadaan parempaa yhteensovittamista ja yhteensovittamista. Totta kai komissio ottaa huomioon sen, että kun tätä sisäisesti jäsenvaltiossa hoidetaan, niin voi olla, että siellä on eroavaisuuksia, mutta täytyy seurata tilaisuus delegoida vastuu tälle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ehkä maan sisällä tai sitten alueellisella tasollakin voidaan hoitaa, jos sitä edellytetään. Näin voidaan saada lisää tehokkuutta ja sitten yhteensopivuutta myös kansallisten järjestelmien kanssa. Sitten vielä yksi ehdotus, joka tuli täällä esille monessa puheenvuorossa, niin että olisi myös rajat ylittävissä lupamenettelyissä oma menettelynsä. Sekin on ihan mielenkiintoinen ajatus. Siinäkin helpotettaisiin hankkeiden toteuttamista, kun tiedämme, miten vaikeita ne ovat toteuttaa. On tärkeää myös pitää mielessä että tämä erottelu ensinnäkin, kuka tämän on esittänyt ja joku yritys voi myös hoitaa, joku yhteisyritys esimerkiksi, yhteinen yksikkö, tai sitten mitä kuuluu puolestaan toimintaviranomaisten koordinaation piiriin, varsinkin jos tulee kyseeseen tämä yhteinen viranomainen. Ja vielä lopuksi vielä yksi kommentti, joka liittyy tavoitetasoon, määräaikoihinkin, mitä määräaikoja tässä on esitetty asetusehdotuksessamme. Tavoitetaso on korkealla. Me olemme sitä mieltä, että komission ehdotuksen myötä päästäisiin selvästi eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen. Ja kun ajatellaan yhteisön vaatimuksia, varsinkin ympäristölainsäädännössä, niin siinä mennään jossain, mennään jopa vielä pidemmälle tarkistuksissa lyhyemmin määräajoin. Haluan teille kiinnittävän huomiota vain tähän, että tiettyjen määräaikojen noudattaminen voisi muodostua haasteeksi. Kiitos. Ö Mr. Versini, thank you. Kiitoksia kovasti, herra Versini. Nyt Pavel Telitska saa vielä päättää keskustelun. In fact, uh, I'm happy to pass on... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielelläni välitän Rikelle viestin siitä, että varjoesittelijät voimakkaasti tukevat tätä kysymystä. Käsittääkseni tässä muutama kysymys on, jotka ovat vaikeita. Otan esille tämän yhden, yhteisen viranomaisen. Tietenkään en nyt voi puhua sitten Dominic Riquin suulla, mutta minun näkemykseni on se, että tämä on ikään kuin prosessi ja jos katsotaan sitä, mistä huomenna äänestämme, niin me emme nyt ole oikein päässeet yhtä pitkään kuin mitä meillä tässä asiassa on. Mutta kyllähän meillä on tavoitteena se, että täytäntöön pannaan ja rajoitetun viranomaisten välillä. Katsotaan, miten tämä asia menee eteenpäin ja ovatko sitten varjostat samaa mieltä. Kuitenkin meidän tulisi minun mielestäni katsoa sitä, että vaikka tässä tuloksia ei ole saatukaan aikaisesti, niin se johtuu nimenomaan siitä, koska emme ole kyenneet koordinoimaan se, että esittelijä tässä nyt sitten pyrkii viemään eteenpäin tätä monen varjoistettajan tuella on hyvä asia. Luonnollisestikin on juridisakin kysymyksiä, Tätä pitää vielä tarkastella ja katsoa sitä, millä tavalla se heijastuu kompromissitarkistuksissa. En voi puhua tässä siis yrikkeen nimissä, mutta en tiedä, miten tämä tulee tapahtumaan. Katsotaan sitten, miten esittelijä tähän suhtautuu. Haluaisin myös vastata siihen, mitä Aila Sender sanoi esittelijöistä. Se on taas eri asia, mutta samasta korista ikään kuin. Voitaisiin vaikka lisätä tähän, niin ikävä, että Zlotowski lähti paikalta. Meillähän on kokemusta myös näistä yhteisyrityksistä. Ei pelkästään koordinoinnista, vaan suunnittelusta, suunnitel, suunnittelemisesta, koordinoinnisesta ja niin poispäin. Esimerkiksi koillisalueelle mukaan lukien Puola. Ja meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä ja tämä on tietysti palautus koordinaattorille sanoisin, että oman henkilökohtaisen kokemukseni nojalla niiden hankkeiden määrä, jota on, en nyt viittaa omaan niitä aiemmin, mutta ne eri hankkeet, joita meillä on, niin emme olisi näin pitkällä, vaikka emme vielä olekaan tyytyväisiä kuin mitä tänä päivänä olemme, jollei olisi koordinaattori, jolleivät koordinaattorit olisi tehnyt niin paljon työtä. Ja sitten olen tyytyväinen siihen, että tämä kohta otettiin esille. Rohkaisisin myös siihen, että kollegat työstäisivät tätä. Vien nämä tiedot eteenpäin, jotka täällä on esitetty. Dominik Rikeelle. Kiitoksia myös esittelijöille tästä mm, valtavasta tuesta. Kiitoksia Kovasaharite Litska. Muistuttaisin, että äänestys toimitetaan tästä 10. tammikuuta ja sitten eteenpäin meillä on 2008 direktiivin muuttaminen liittyen tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaan. Hyvää päivää, Rova Ajuttu, olkaa hyvä. Eh, okei, okay. grazie presidente. Allora... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin aikataulusta tähän alkuun, jotain me nyt olemme pari viikon ajan jo työstäneet tätä aihetta niin, että voitaisiin noudattaa alkuperäistä aikataulua, eli äänestys valiokunnassa 3. joulukuuta. Tarkistuksen käännöksen saatiin ihan hiljan. Minä toivon, että löytyisi nyt sitten sopuu, niin että aikataulusta voidaan pitää kiinni. Ja luotan tässä varjosittelijöihin että ymmärtävät tämän tilanteen hekin omissa ryhmissään. Olen kyllä käytettävissä, kun kompromissia pyritään löytämään aikataulua noudatettaessa. Mitä tulee itse ehdotukseen sitten? No alkuperäinen ehdotus, sen tunnette. Pidän sitä myönteisenä, kun ajatellaan myös komission alkuperäistä ehdotusta ennen kaikkea on kyse soveltamisalan laajentamisesta direktiivissä ja kohennetaan tieturvallisuutta, eikä kyseeseen tulevat pelkästään pinnalliset kysymykset. Siinä halutaan myös seurantaa, tämän ylläpitoa harjoittaa. Ja siksi on erittäin tärkeää, että tässä Haavoittuvat luokat otetaan huomioon ja annetaan tuka, tukea digitalisoimiselle ja tekniselle innovoinnille. Meidän on oltava siinä valmiitaan, koska tulevat tiet edellyttävät, että ne ovat sitä jo käyttämässä. Mitä tulee näihin yhdeksän tarkistukseen, joita olen esittänyt, niin ensinnäkin yritän jotenkin tiivistää yhteen artiklaan tekijät, jotka liittyvät valvontaan ja seurantaan tieinfrastruktuurin osalta ja sen vakauden osalta käytetään myös erilaisia antureita ja viitetekniikkaa, joka on erittäin tärkeää, joka on syytä ottaa huomioon. Ja sitten mikä on myös tärkeää, jonka olen ottanut mukaan, ehdotus siitä, että infrastruktuurista vastuulliset kantaisivat myös oman vastuunsa, joko ajatellen nykyisiä infrastruktuureja tai uusia. On kyse sitten osista infrastruktuuria tai uusista kokonaan. Kollegat varmasti tekevät tarkistuksia, sitten voidaan kuulla niistä ensin ja sitten loppukommentti. Kiitoksia Rova Juutto. Herra Findekamp, olkaa hyvä. Mrs. Jaledi, I... Puheenjohtaja, ja jälleen kerran ilo ja kunnia korvata täällä rouva Claudia Schmidtiä. Olen täällä tuuraamassa häntä taas suoraan sanottuna. Olin hieman väsynyt eikä jaksanut kääntää hänen puhettaan englannista hollanniksi, joten jatkan puheenvuoroani englanniksi. Arvon esittelijä, minä rouva Schmidt ajattelen, että olemme kaikki samaa mieltä. Yritäpäs olla sillä ihan siivo, siivona sillä Ionesku. Tämä on vakava asia, älä nyt viitsi. Kaikkien pitäisi tehdä kaikkeensa, mitä vain voi tehdä, jotta voitaisiin vähentää kuolemantapauksia maanteilla. Tieliikenneturvallisuus EU-ssa on merkittävästi parantunut viime vuosikymmenenä myöskin eu toimien ansiosta. 2001-2002 vuosina Tieliikennekuolemat EU-ssa laskivat 42 prosentilla. 2010-2016 välisen aikana vielä 19 prosentilla, mutta 2016 vuonna yksin on jo 25 600 ihmistä suurin piirtein menetti henkensä EUn maanteilla. Claudia kirjoittaa myös toissijaisuusperiaatteesta ja vastuuntuntoisuudesta kokonaisen kappaleen verran – Yhteinen tavoite ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että EU pitäisi saada lisää valtaa hoitakseen näitä asioita, koska kaikki ihmiset jatkossakin tulevat tekemään virheitä. Kyse on yhteisestä vastuusta, joka on kaikkien osapuolen harteilla, mikäli halutaan estää tieliikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia. Huolimatta siitä, kuinka sofistikoituneita ja hienostuneita meidän suuntaviivamme tulevat olemaan, ja huolimatta siitä, kuinka hienolla tavalla Brysselissä työtään tekevät virkamiehet tekevät työtään, virkamiehet, jotka eivät usein kanssa kiitosta, niin siitä huolimatta jotkut kuitenkin juovat itsensä änkyräkäniin ja tuijottavat kännykkää tai tuijottavat kännykkää samalla kun ajavat autolla. Siitä huolimatta ei se ole mitään merkitystä, kuka nämä säännöt laatii, mikäli yksittäiset henkilöt eivät niitä kunnioita. Kansan puolessa emme näe tarvetta laajentaa asetuksen soveltamisalaa. On kyllä totta, että vain 8 prosenttia kuolemanjohtavista onnettomuuksista tapahtuu tentee verkoston teillä. Tämä ei johdu niinkään siitä, että direktiivi tässä on niin hieno, vaan tämä johtuu siitä, että moottoriteillä usein ei törmää joihin liikennevaloihin tai suojateihin tai jalankulkijoihin. Moottoritiet ovat aina kaikkein turvallisimpia teitä. Mikä halutaan vähentää kuoleman tapauksia, pitäisi kannustaa ihmisiä käyttämään moottoriteitä sen sijaan, että ihmiset ajettaisiin sivuteille – tietullien ja muiden avulla. Eurovinjettikysymys tulee olemaan siksi erittäin tärkeä myös tieliikenneturvallisuuden kannalta. Vielä viimeinen luku, joka liittyy uuteen teknologiaan. Kun vastustan direktiivin soveltamisalan laajentamista muutenkin, kansanpuolisemme kantamme voimakkaasti sitä, että otettaisiin mukaan ja harmonisointiin tieliikennemerkinnät ja liikennemerkit, jotta voitaisiin nopeuttaa itseohjautuvien autojen ja neuvojen käyttö. Kolmen, kolme plus tason järjestelmät, kun saadaan käyttöön, voidaan pelastaa useampia ihmishenkiä. Täytyy varmistaa, että teemme kaikkemme, jotta soveliat normit saadaan asetettua. Nämä automaattiautot, jotka voivat toimia turvallisesti vain ainoastaan, mikäli tieliikennemerkinnät ja liikennemerkit ovat standardoituja – ja tietyt ehdot toteutuvat. On olemassa joitakin tapauksia, jotka saattavat vaikuttaa tieliikennemerkintöihin tai liikennemerkkeihin ja sitten tietoa itseohjautuvista autosta ei välttämättä sitten saada liikenneverkon hallinnoijien tietoisuuteen. Kiitoksia kovasti. Rau Grasvander, hyvää päivää. Mitä kuuluu? Äh, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle tähän mennessä tehdystä työstä. Ja kuten tiedämme jo, niin tämä erityisen tärkeän asetuksen työstäminen, joka koskee tieinfrastruktuuria ja turvallisuutta, on ollut tärkeää. Haluan mielelläni kuulla, äh, puhua Vimvanen Kampille tästä asiasta toivon, että tämä ei ole pelkästään EPPn kanta. Se haluaisin todeta, että meidän tulee kaik- tehdä kaikkemme, eikä tule välttää lisäkustannuksia sen suhteen, että voimme saada mahdollisimman turvallisen ja hyvän infrastruktuurin. Eli sen ei pitäisi olla kiinni siitä, että puhutaan pelkästään kännykän käytössä autossa, vaan hyvin paljon onnettomuuksia tapahtuu. Ja sanoitte, että vain 4 prosenttia on tämä onnettomuustaso. 8 prosenttia on kuitenkin kuolonuhreja vaativat onnettomuukset, mutta kun puhutaan näistä pääteistä, siellä tapahtuu 39 prosenttia näistä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Minun mielestäni meillä on paljon hyötyä siitä, että laajennamme soveltamisalaa ja näin voimme todellakin eh, vähentää onnettomuuksien määrää. Toinen kohta on myös minulle tärkeä. Myös eh, tässä turvallisuusarviossa täytyisi ottaa huomioon esimerkiksi tunnelit ja sillat, jotka ovat vaarallisia alueita. Niissä tapahtuu paljon onnettomuuksia ja eh, hätäuloskäynnit pitää pitää avoimina. Tässä suhteessa täytyy tehdä uusia ratkaisuja. Ja sitä täytyy valvoa paremmin, jotta voimme estää tulevat onnettomuudet paremmin. Myönteistä on tämä ryhmät ylittävä lähestymistapa siinä, että kaikkein haavoittuvimmat tienkäyttäjät eli jalankulkijat, heidän asemansa otetaan huomioon ja tästä on puhuttu myös liitteissä. Tämän lisäksi myös meillä on muita toimenpiteitä, jotka löytyvät tästä muokkauksesta. Esimerkiksi merkinnät, Eh, niiden suhteen täytyy olla enemmän avoimuutta, ne täytyy olla selkeämpiä ja meidän täytyy parantaa myös katsastuksia ja tarjota paremmin tietoa tien käyttäjille. Täytyy lähteä liikkeelle paremmasta tiedosta ja hyvistä käytänteistä. Tämän lisäksi myös nämä itse toimivat tiet. Näiden suhteen haluamme suuntaviivoja komissiolta, joka pitää niitä laajentaa. Tällaiset tiet voivat selkeästi vähentää onnettomuuksien määrää. Ja tässä käsitteessä on myös tärkeä osio, joka koskee siis tieliikenneturvallisuutta. Olen vakuuttunut siitä, että voimme päättää hyvistä ja tärkeistä toimenpiteistä. Meillähän on nyt tarkoitus pitää keskiviikkona yksi varjoesittelijäkokous ja esittelijä on sanonut, että hän on kovin toiveikas tässä suhteessa, että saadaan hyviä ehdotuksia. Tämä on tärkeä asia, on tärkeää, että viemme tätä asiaa nopeasti eteenpäin. Jos jos me puutu varjoesittelijän kokouksessa tärkeistä asioista, emmekä pääse heti niistä sopimuksen, niin pyydän ymmärrystäne siitä suhteen, sen suhteen, että sitten voimme lykätä äänestyksiä että sitä näistä vasta tammikuussa. Se on ehdottomasti tärkeä asia tienkäyttäjille, olemme sen heille velkaa. Näin voimme suojata ihmiselämiä ja sinne suhteessa parilla viikolla ei ole mitään merkitystä. Kiitoksia. Kiitos. Kovasti herra Debesbecker, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia Valion, Kiitoksia esittelijälle hänen energisyydestään ja innokkuudestaan. Toivon mukaan saamme tämän asian yhdessä päätöksen. Kiitos kollegoille myöskin tarkistuksista. Tieliikenneturvallisuus on erityisen tärkeä asia. Haavoittuvaiset ryhmät täytyy erityisrahoitusella tavalla ottaa tärkeimmäksi prioriteetiksi. Samalla totta. Nyt lyhyesti muutama seikka. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen täysin samaa mieltä siitä, että suoton sala pitäisi laajentaa niin, että Myöskin moottoritiet tulevaisuudessa otetaan tarkaston kohteeksi. Mielestäni direktiiviin pitäisi saada sopimaan kaikkia infrastruktuurihankkeita varten, joita rahoitetaan EUn toimesta. Tällä pystytään estämään se, että eurooppalaista rahaa käytetään ei-turvallisiin infrastruktuureihin. Kolmanneksi, tieliikennemerkinnät ja Tiemerkinnät ja liikennemerkit ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastetaan tieliikenneturvallisuutta. Ja myöskin nyt kun autoista tulee yhä enemmän ja miniminormit ja standardit täytyy saada liikennemerkkejä ja muita merkintöjä varten, niin kuin meitä peräänkuljetetaan. Ja sitten vielä lopuksi yksi pikki, pikku idea. Toivoisin komissiolta yhteistä metodologiaa silloin, kun on kyse kansallisista, kansallisista raportoinnista – Jäsenvaltioiden pitäisi voida yksinkertaistaa näitä raportteja, niin kuin komissio täytyy yksinkertaistaa raportointia. Nyt odotan, jään odottamaan lisää hedelmästä yhteistyötä muiden kanssa. Merci beaucoup. Kiitos kovasti herra Demesbacher. Lettelitska, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on monta hattua päässä tänä päivänä nyt herra van Miltenbyrgin puolesta, joka ei valitettavasti hänkään voi olla täällä muiden sitoumusten takia. Olen niin ensinnäkin kiitos esittelijälle ja varjoille tarkistuksista, mutta korostaisin kuitenkin Mätäisin puolesta, että hän jatkossakin tukee komission ehdotusta hän haluaisi minun kuitenkin ottaa esille joitakin huolenaiheita. Tärkeimpänä, joka liittyy soveltamisalan laajentamiseen verrattuna siihen, mitä komissio on esittänyt. Hän on vakaasti sitä mieltä, että siinä täytyy olla varovainen, niin ikään siinä, ettei rasiteta jäsenvaltioita turhaa hallinnolla. Hän uskoo, henkilökohtaisesti itse, että komission tekemä ehdotus on tasapainoinen ja rikas. Se perustuu laajaan tutkimukseen ja näyttöön. Siksi hän toista vielä kerran, että täytyy olla varovainen, kun halutaan lisätä jotain ehdotukseen, jos ei ole selvitystä olemassa. Eli hän haluaa parempaa sääntelyä perustuen vaikutusten arviointeihin. Ja sitten hoitamisalan laajentamiseen liittyen vielä, kun saattaa syntyä myös sitten törmäys oikeasuhtaisuuden ja toissijaisuuden välillä. Hän tähdentää sitä, että soveltamisalan täytyy säilyä komission ehdotuksen muodossa. Mitä sitten tarkoituksia on tullut, jotta voidaan keventää hallintorasitenta rasin jäsenvaltioissa ja välttää päällekkäisyyttä, niin usein otteeseen jäsenvaltiot ovat kovin vaateliaita hänen mielestään ja joskus on päällekkäisyyttä myös menettelyjen kanssa, joita on jo käytössä kansallisella tasolla. Eli vaikkakin hän on sitä mieltä, että ei pidä unohtaa sitä, että jäsenvaltiot joutuvat täytäntöönpanemaan direktiiviä, siksi sen pitäisi olla toteuttamiskelpoinenkin. Joka tapauksessa, kun nämä huolet nyt on tuotu esille, niin hän odottaa mielenkiinnolla rakentavia varjokokouksia, että saadaan hyvä lopputulos aikaan, joka olisi tyydyttävä. Merci beaucoup. Kiitos, herra Kramer. Ja sen jälkeen vielä komissiokin. I'm here representing a Olen pahoillani, edustan täällä lukuisia henkilöitä, mutta en herra Krameria. Se nyt menisi hieman liian pitkälle en olisi valmis hyväksymään mitään hänen puolestaan. Anteeksi, teliska. ei kun anteeksi, herra Kramer, en nähnyt teitä. Herra Kramer, olkaa hyvä. Olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Ei, ei tällainen kerta kaikkiaan kävisi. Jossakin raja tulee vastaan vaikka tunnemmekin toisemme jo pitkältä ajalta, miltei 15 vuoden ajalta. Ensinnäkin kiitoksia paljon erittäin hyvästä yhteistyöstä ja komissiota. Komissio kiitokset hyvästä ehdotuksesta. Voimme välttyä tieliikenneonnettomuuksilta ja kuolemantapauksilta. Mitä halutaan merkittävällä tavalla vähentää. Vaikka kehitys on hyvä, haluamme hieman täydentää sitä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asema täytyy vahvemmin saada tekstin mukana, koska suurin osa uhreista on jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. 40 prosenttia kuolemaan johtavista pyöräilyonnettomuuksista tapahtuu kaupunkien ulkopuolella. Ei näitä lukuja voi jättää huomiota ja suurin osa kuolemantapauksista liikenteessä on jalankulkijoita. Tietystikin ei mitään ehtoja pidä liittää siihen, että pyritään välttämään kuolemantapauksia ja parantamaan todellisuutta. Tukitoimien Aina kun on kyse eurooppalaisesta tukirahasta, pitäisi turvallisuuden, turvallisuus asettaa tärkeimmäksi asiaksi. Entä sitten hätäpalvelut? Mikä se rajalueella esimerkiksi tunneli? Toisella puolella tunnelia on yksi pelastusyksikkö, toisessa päässä tunnelia toinen ja yhtäkkiä täytyy koordinoida, kumpi sitten menee paikalle, kun onnettomuus syntyy. Onnettomuuksien yhteydessä tarvitaan turvallisuusviranomaisten koordinointi koordinointia raja-alueilla tunnelien ja siltojen yhteydessä myöskin. Merci. Kiitoksia, herra Kramer. No niin, komission puolelta. Rovernano, olkaa hyvä. Thank you very much, um, again. Kiitos kovasti koko valiokunnalle, varsinkin esittelijälle, teille kaikille tarkistusten perusteellisesta laatimisesta olemme tyytyväinen, että niin vahvaa tukea on saatu tärkeille tavoitteille. Ehdotuksessamme konkreettiset toimenpiteitäkin on valmisteilla tekstissä. Tarkistus on hyvä tilaisuus saada aikaan muutosta. Voidaan pelastaa elämiä teillämme, mutta ei unohdeta tätä tärkeää tavoitetta. Tarkistuksella on neljä tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin soveltamisalan laajentaminen. Siitä sanoisin, että tarkistukset ovat kovin rakentavia, mutta millä teillä pitäisi soveltaa siis tätä direktiiviä? Harva kyseenalaisti soveltamisalan laajentamista koskevan TTiltä myös pääteille. Meistä on oltava selvää, että se koskisi vain moottoriteitä. Mutta se ei riittäisi, jos ajatellaan, että halutaan päästä tavoitteeseemme. Se tarkoittaisi, että ei voida kuolonuhreja määrää vähentää niiden tavoitteiden pohjalta, mitä on todettu, eli puolittaa ne ja päästä nollakuolon uhreihin. Moni on esittänyt tarkistuksia, joissa halutaan mennä vielä pidemmälle kuin meidän ehdotuksessamme, niin että maaseututiet tulisivat mukaan Kiitos yrityksestä panna rima korkeammalle, mutta varoittaisin siitä, että joskus menettelyt ovat aika raskassoutuisia, eivätkä välttämättä sovi kauhean hyvin paikallisille kaupunkiteille. Tässä tulee vaikeuksia varsinkin paikallisviranomaisille, paitsi että totta kai siitä koituu kustannuksia. Ja sitten soveltamisalan kartan julkaistaminen on esillä yhdessä tarkistuksessa. Se voisi tietenkin ehkä auttaa siinä, että selvitettäisiin, mikä soveltamisala on. Se on 127 numeroltaan. Ja varmaan on, että kysymys soveltamisalasta on tärkeimpiä keskustelun aiheita kolmikantaneuvotteluissakin ja voin kyllä kertoa, että tästä keskustelua käydään myös neuvostossa. Meidän Tavoitteemme komission puolella on ollut se, että saadaan järkevä, merkityksellinen soveltamisalan laajeneminen. Ja sitten, mikä tässä myös on tärkeänä tavoitteena, liittyy tiemerkintöihin ja liikennemerkkeihin. Olen kovin tyytyväinen, kun huomaan, että tässä on vahvaa tukea nyt syntymässä parlamentissakin ehdotuksellemme. Siitä täytyy vielä keskustella toki. On kyse myös johdonmukaisuudesta kahden tietoturvallisuusehdotuksen välillä. Yhtäällä meillä on ajoneuvoturvallisuusasetus. Se liittyy ajoneuvoihin. Tässä on kyse infrastruktuurista ja totta kai ne kulkevat käsi kädessä ja täytyy varmistaa, että ajoneuvot ja infrastruktuuri ymmärtävät toinen toisiaan, että voidaan sitten lieventää ihmisvirheiden vähäisenä. Totta kai kaist mutta järjestelmäkin on tärkeä. Ja tämä ei toimi, jos ajatellaan automatisointia itseohjautavia ajoneuvoja, niin tämäkin on erittäin tärkeä osa tekijää. Kolmas tekijärytuksessa on verkostolaajuinen arviointi. Siinä korostaisin sitä, että haluan varmistaa, että se on aito menettely seurantoineen. Nykyisessä direktissä huomattiin heikkuutena se, että emme tarkkaan tiedä, miten menettelyt johtavat toimiin. Voi olla, että on seurantaa tai sitten ei, mutta ei ole mitään keinoa selvittää, mitä jäsenvaltiot ja viranomaiset tekevät. Eli tässä täytyy tehdä tämä selväksi. On kyseessä 132 tarkistus, että tarvitaan kunnon seurantaa, kun on kyse velvoitteesta. Ja neljäs tavoite liittyy nimenomaan haavoittuviin tienkäyttäjiin. Ne no, on nimenomaisesti mainittu Kyse on jalankulkijoista, pyöräilijöistä ja moottoripyöräilijöistäkin, riippuen vähän minkä tyyppisestä tiestä on kyse. Vastevaihtelua on, mutta totta kai on tärkeää, että he ovat nimenomaisesti mukana myös näillä teillä. Ja sitten vielä joko muita tarkistuksia, joissa halutaan komissio menemään vielä pidemmälle. Esimerkiksi siellä on yksi, joka liittyy yhteiseen koulutukseen tuorkastajille – Tietoturvallisuudesta Ja sitten mielenkiintoinen ajatus siitä, miten oppia itse turvallisuutta myös tiemerkkejä ja on hyvä tietenkin kehittää laatuvaatimuksiaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden infrastruktuurille ja totta kai täytyy kehittää myös suuntaviivoja yhteisellä menetelmällä turvallisuussuunnitelmissa ja kun asiantuntijaryhmät on saatu pystytetyksi, niin se voidaan hoitaa. Mutta ennen kuin lopettelen, aikatauluun liittyen yksi ajatus. Neuvosto haluaa hyväksyä yleisnäkemyksen kolmas joulukuuta. Toivottavasti kaikki menee hyvin tällä viikolla Koreperissä, mutta tämä on selvä aikomus. Eli tämä ehdotus voitaisiin vielä tällä kaudella hoitaa. Totta kai riippuu, koska se teillä tulee äänestykseen. Kiitos huomiosta. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja sitten Rova Juutto. <clears throat> Kaksi minuuttia. Ihan lyhyesti. Kiitos kollegoille mielenkiintoista huomautuksista. Totta kai vai vielä myönteisempää tietenkin, kun ollaan samaa mieltä tekstin kanssa, vähemmän mitä se silloin, kun esitän jotain huolenaiheita tai esimerkiksi jos, joka liittyy kaikkeen soveltamiselle laajentamiseen direktiivissä. En halua olla liian toiveikas, mutta olen ihan varma, että kyllähän tässä varmaan hyvä kompromissi löytyy. Yhtäältä on ihan syytä olla huolta rasitteista jäsenvaltioissa, mutta kuten komission er- sen juuri komission edustaja totesi, niin jos haluaa merkittävätä vähentää kuolenuhrien määrää, niin ei se onnistu, ellei soveltamisala laajenneta. Eli täytyy nyt vielä arvioida vielä, missä määrin voidaan laajentaa soveltamisalaa ja miten. Mutta keskiviikkona sitten nähdään esittelyiden kesken. Kiitoksia Rova Jutto äänestys pitäisi tulla 3. joulukuuta. Mutta jos te tarvitte enemmän aikaa, jos oikein ymmärsin, lähettäkää pikkuinen sähköposti minulle ja voidaan sitä ehkä lykätäkin. Ja sitten tällä väliin saadaan myös neuvoston yleisnäkemys ja voidaan käynnistää 30 neuvottelua. Sopiko näin? Hyvä. Ja sitten eteenpäin. Direktiiviehdotus parlamentin neuvostolta liittyen 2806 direktiivin muuttamiseen merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus. Siinä 2005-45 EU-direktiivi kumotaan. Esittelee voi olla paikalla, mutta herra Telitska korvaa hänet jälleen kerran, olkaa hyvä. Just would like to stress, now I'm not... Haluaisin turta sekä Miltenburgia että Rikeitä, mutta en todellakaan Michael Krameria kaikilla kunnioituksella. Ai, sinä halusit, minä tuuran sinua. Aha. Oli miten oli. Haluaisin mainita muutaman seikan, jotka Dominic halusi teille, halusi teille kertoa, mikäli vain olisi päässyt paikalle. Tarkoituksena yksinkertaistaa EUn sääntelykehystä, kun on kyse merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta ja sertifikaateista, todistuksista, kun otetaan huomioon eurooppalaiset säännökset, IMON alaisuudessa annetut säännökset liittyvät tähän alan STCV-säännökset. Kyse on aluksista, jotka kulkevat EUn lipun alla. Tarkoituksena on valvoa koulutuksen laatua, jotka on varattu myöskin kolmansista maista. Tiedämme, että menneisyydessä näin on löytynyt ongelmia. Lisäksi kyse on todistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta, jolla pyritään myöskin turvaamaan laivojen turvallisuus. Esittely pitää hyvänä ehdotusta, että muutetaan lainsäädäntöä ja vastavuoron tunnistaminen ja tunnistaminen kolmansien maiden todistusten osalta on tässä mukana. On myöskin tärkeää painottaa, että että kolikolla molemmat puolensa luvat voidaan myöskin perua, tai tunnustaminen voidaan myöskin perua, mikäli kyse on kolmannen maan merimiehestä. Viidestä kahdeksan vuotta voi olla tämä aika, jonka jälkeen lupa perutaan, mikäli tällä, tällä, jos pitkän aikaan ei ole toiminut lai aluksella, ja silloin koulutuksen ajantasaisuus ja riittävyys on ei ole enää varma asia. Esitellä katsoo, että komission ehdotus ei mene riittävän pitkälle. Hän ehdottaa, että tarvittaisiin lisää toimia vielä laadun parantamiseksi, kun on kyse merenkulkijoiden koulutuksesta. Ensinnäkin ehdottaa eurooppalaista äh, huippuosaamissertifikaattia merenkulkijoille, jotka, joka menisi pidemmälle kuin minimistandardit, jotta voitaisiin kehittää eurooppalaista osaamista ja parantaa merenkulkijoiden osaamista, ottaen huomioon myöskin tämän työn digitalisoituminen. Tämä tekisi Euroopasta kilpailukykyisemmän näillä markkinoilla myöskin. Ja lopuksi hän ehdottaa vielä, että jäsenvaltion antamat sertifikaatit tai kolmansien maiden tunnustetut sertifikaatit pitäisi välttämättä muuttaa sähköiseen muotoon ja pistää EUn keskeisen tietokantaan mukaan direktiivissä 16 tähän vuonna 2009 viitataan satamavaltion valvontaan. Tämä liittyy tuohon ehdotukseen. Tarkoituksena on vähentää inhimillisistä resursseista koituvia kustannuksia ja samalla parantaa valvontajärjestelmien tehokkuutta kaiken kaikkiaan. Tietystikin esittelijä Ilomilin tekee yhteistyötä varjoesittelijän kanssa asian suhteen. Toivon mukaan sitten sopimus saadaan syntymään vielä ennen tämän parlamentin toimikauden päättymistä. Kollegat, Ilomielin otan vastaan kysymyksiä esittelijän puolesta. Dominik on sitten myöhemmin paikalla. Ja nyt tulen raportamaan Dominikille nyt tänään käytävää keskustelua. Ja hän jatkaa tätä keskustelua varjostelun kanssa myöhemmin. Merci beaucoup. Kiitos herra Telitska. Herra Marinesko, iltapäivää, olkaa hyvä. So thank you very much. Kiitoksia kovasti alustamisesta. Komission ehdotus on hyvä. Herra Dominic Riquet mietintökin on hyvä. Minä tuen keskitettyä tietokantaa, parempaa koulutusta merenkulkijoille. Katsotaan, tarvitaanko lisää tarkistuksia. Tällä haavaa kuvittelisin, että tämä on hyvä juttu. Merci beaucoup, monsieur Marinescu. Madame... Kiitoksia, herra. Ja Anderson, olkaa hyvä. Um, thank you. Well... Kiitoksia. No, tässä Rikkeen mietinnössä on hyviä kohtia ja kannatamme niitä voimakkaasti. Erityisesti olemme hänen kanssaan samaa mieltä siinä, että siirtyminen kohti sähköisiä järjestelmiä on erittäin hyvä asia, joten voimme sitä tukea. Tämän lisäksi olemme kovin ilahtuneita siitä, että viitataan tähän huippuosaamistodistukseen, eurooppalaisen osaamistodistukseen, koska tämä on niin tärkeä merenkulkijoille, jotta saadaan oikeat arviot, että meillä on hyvä EUn hyvin koulutettu työvoima rekrytointi kysymyksissä. Se, mitä hän ei kuitenkaan maininnut, on, että valitettavasti tämä mainitaan vain johdantaosan kappaleissa – ja ymmärrän, että asiat täytyy luonnostella huolella, mutta kun katsotaan tätä lainsäädäntöä, jota teimme esimerkiksi satamakysymyksistä, niin tässä täytyy olla tietty artikla ja säännös, joka tätä koskee. Ajattelin puhua Marineskun kanssa ja Taylorin ja muiden kanssa tästä kysymyksestä. Eli hyvä al- alku, mutta vaaditaan hiukan lisätyötä tässä suhteessa. Ja yksi mahdollinen ongelma, ja se saattaa olla myös seurausta väärinkäsityksestä, Rikeen tarkistus 10 poistaa viittauksen ja korostaa vain näiden lepoaikojen aikojen merkitystä. Ja varmaankaan hänen tarkoituksenaan ei ollut vähentää merenkulkijoiden oikeuksia suhteessa työaikoihin, mutta meidän täytyy ehkä, tämä ehkä tehtiin yksinkertaistamistavoitteessa, mutta se saattaa luoda ongelmia ja siitä syystä haluaisimme tarkastella asiaa. Lisäksi meillä oli myös tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät kolmansien maiden hyväksymistä näiden osaamistodistusten vuoksi. Ja myös se, että tällaisia tunnustuksia ei ole myönnetty monen vuoteen. Automaattinen tunnustus on myöskin neuvostossa taitaa olla ongelmakohta. Minun uskoakseni kahdeksan vuotta ei välttämättä ole se oikea tapa, jolla tässä pitäisi edetä. Sillä tässä on kysymys myös siitä, että miten, että miten pitkä aika on kyseessä niiden, jäsen, niiden valtioiden kohdalla, jotka eivät ole tässä liitossa mukana, ja ne, tämä osaamistodistus tulisi niiden kohdalla ottaa pois. Eli meidän täytyy katsoa tätä kysymystä ja kaikkia niitä erityiskysymyksiä, joita saattaa syntyä tiettyjen maiden kohdalla. En ole varma siitä, että viisi on hyvä, kahdeksankaan, enkä seitsemän. Neuvosto taitaa ehdottaa sitä. Ja minusta varjoesittelijöinä meidän täytyy käydä tuollaista keskustelua tästä kysymyksestä ja tiedän, että jossain määrin on olemassa paineita siitä, että nämä asiat viedään päätökseen, mutta toivon todella, että meillä on myös riittävästi aikaa tarkastella näitä ongelmia. Uh, Lisäksi meillä on myös yksittäisten merenkulkijoiden hyväksyminen if any, you need. Ja mekanismia, jota tässä suhteessa tarvitaan, jotta voidaan varmistaa se, että tilanne hoituu oikeudenmukaisesti. Ja sitten, joka taas on mukana tässä prosessissa, on siinä mukana, eikä sitä taas sillä synny siitä kohtuutonta taakkaa. Eli näitä kysymyksiä tulisi käsitellä näkemältä. On kyseessä aika yksinkertainen ehdotus ja toteaisin, että mm, näin on todellakin mutta itse asiassa tässä on myös tärkeitä kysymyksiä, jotka täytyy ehdottomasti hoitaa. Kiitos. Kiitos Rova Anderson. Herra Taylor, olkaa hyvä. Oh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra Rikkeelle poissa olevana hänen tekemästään työstä mietinnön parissa tähän asti. Vihreä ja EFA voi tukea moniakin ehdotuksia tekstissä ja olemme samaa mieltä tämän yleisen huolen kanssa, joka täällä on liittyen turvallisuuteen aluksilla. Me tukea myös esittelijän ajatusta osaamistodistuksesta merenkulkijakoulutuksessa, joka on enemmän kuin vain vähimmäisvaatimus, paitsi että halutaan keskitetty tietokanta todistuksista, joita jäsenvaltiot myöntävät. Alusturvallisuuden ja miehistön turvallisuuden kannalta on kiireellinen tarve tukea ja seurata koulutuksen laatua merenkulkijoille, mukaan lukien niiden koulutus, jotka rekrytoidaan kolmansista maista. Siksi meidän täytyy taata, että järjestelyt todistusten tunnustamiseksi kolmansista maista ja myös näiden todistusten vastavuoroinen todistusvastaanun tunnustaminen on läpinäkyvää ja reilua. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos kovasti, herra Taylor. Ja sitten komissio. Rova Kopczynska, miten jalkane voi? Ça va mieux? Paremminko jo? Thank you, uh, thank you very much. Good evening. Kiitoksia, hyvää iltaa kaikille. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja kysymyksestä ne ehdottomasti paranee. Joka kerta kun tulen tänne parlamenttiin, niin terveyteni muuta kuin kohenee. Kiitoksia tästä ehdotuksesta, kiitoksia esittelijälle, kiitoksia varjoesittelijöille tehdystä työstä ja näistä kommenteista. Ehkäpä aloitan sanomalla, että voisi olla kovin hyödyllistä, jos ehdottaisi se, mitä olen tässä tehnyt muiden ehdotusten kohdalla, nopea varjoesittelijäkokous, jossa keskusteltaisiin näistä tarkistuksista ja joistain näistä kysymyksistä, jotka täällä tulivat esille, koska minun käsittääkseni meillä on yleisluontoinen sopimus siitä, mitkä ovat tämän ehdotuksen tavoitteet, mutta jonkun verran saattaa olla tietysti epämääräisyyksiä ja väärinkäsityksiä sanamuotojen suhteen jotka ovat johtaneet joihinkin näihin kysymyksiin. Yleisesti ottaen olen kovin tyytyväinen nähdessäni, että Rike mietinnössään pitäytyy komission tavoitteissa rinnastaa tai johdonmukaistaa tätä järjestelmää STCV yleisopimuksen kanssa, mikä on todella tärkeää, jonka avulla siis varmistaudutaan siitä, että koulutuksen tietty standardi varmistetaan ei pelkästään täällä, vaan myös sellaisissa aluksissa, jotka eivät ole EU-aluksia, mutta joissa voi olla eurooppalaisia merenkulkijoita. Ja ehdotus siitä, että pyritään digitalisoimaan, todistukset on hyvä. Ehdottomasti meidän mielestämme on hyvä tämä keskustietokanta ehdotus osaamistodistusten suhteen, mikä on tärkeää, ja se tulee rakentaa nopeasti. Joitakin kysymyksiä kuitenkin tulee esille tässä mietinnössä, jotka minun mielestäni ovat osa väärinkäsitystä. Aloitan kohdasta, joka koskee ehdotusta viidestä kahdeksan vuoteen kasvata, määräajan kasvattamisesta – Ensinnäkin Andersonin lausunnoksi, että kysymys ei ole mistä automaattisesta vetäytymisestä, vaan tässä täytyy olla täytäntöönpanopäätös, joka sen hoitaa. Viiden vuoden ajanjakso rinnastetaan pelkästään tuon todistuksen voimassaoloaikaan, siis osaamistodistuksen ja pätevyyskirjan voimassaoloaikaan. Eli siksi tämä viisi vuotta. Ei tämä mikään nyt sattuma ole, että näin on tapahtunut. Mehän haluamme vain varmistautua siitä, että voimme hallinnoida näitä EMSan resursseja, jotka kuuluvat ö, tarkastuksiin. Ja sillä tehdään työtä, vaikkei yhtä ainutta merenkulkija ole tullut sellaisesta maasta, josta, mm, josta on pyydetty tunnustusta. Eli yksinkertaisesti vain mukaudutaan tuohon työn ö, realiteetteihin. Mm-hmm. Aivan samoin olen tässä tarkastellut sitä, mitä Anderson totesi minimityötuntimääristä. Tuon osan poistaminen on osa väärinkäsitystä, kun luetaan tätä ehdotusta, mutta samalla tietysti myös, kuten totesin tuossa alussa, niin ehdotukset, joiden avulla pyritään näiden osaamistodistusten digitalisointiin ovat erittäin tervetulleita. Meidän täytyy katsoa vain sitä, miten yksityiskoht- niitä yksityiskohtia, miten se voidaan hoitaa ja miten nopeasti voidaan hoitaa. Tärkeä asia selvennettäväksi, jonka haluaisin esittää, koskee koko prosessia, jonka avulla pyydetään vastavuorosta tunnustamista. Prosessin tarkoituksena ei ole koskaan hoitaa mitään asiaa yksin, meillä on prosessi, jonka puitteissa työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa. Itse asiassa keskustelu jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää. Joskus meillä on edessämme tilanne, jossa yksi jäsenvaltio kirjoittaa meille, että tunnustakaa maa X, ja se merkitsee lisätyötä, eikä aina se ole sellainen ajatus, jota kautta EU tuettaisiin. Eli se, että asia tuotaisiin tuonne komiteoihin, on tärkeää ja silloin meillä on riittävästi aikaa keskustella kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, ei pelkästään sen kanssa, joka tätä tunnustusta pyytää. No, tämän lisäksi sitten käsittääkseni olemme ehdottoman vakuuttuneita siitä, että raportin finaalivieminen vieminen ja väriosittelijoiden työpanos johtaa erittäin tasapainoiseen lopputulokseen. Neuvosto on valmis esittelemään tämän yleislähestymistapansa, minkä pohjalta uskon, että voimme varmasti viedä myös tämän asian päätökseen Euroopan parlamentin tällä toimikaudella. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos kovasti Rova Kovkicinska. Muistutan sen, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on lykätty 30. marraskuuta puolelta päivinä. Näin. Ja näin päätän kokouksen, kun ei esityksellä ole mitään, mutta huomenna tavataan kello yhdeksältä jo. Ja silloin meillä on pitkä äänestys rupeama tulossa. Aloitamme yhteyksien Euroopasta. Eurooppa No niin, Mariska, yhdeksältä paikalla. Voilà. Allez, à demain. No niin, huomiseen. Kiitos kaikille. Kiitos tulkit. Ei kääntäjät, siis tulkit, puhuja korjaa. Tulkit, ei kääntäjät.